Buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää kaikille. Dear colleagues. Hyvät kollegat. Aloitellaanpa. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Hyväksymme seuraavat muutokset. Numero yhdeksän. Herra Kueljon mietintö. Tietojärjestelmän laajentaminen Bulgarian Romaniaan. Odotamme tässä esittelyä, mutta nyt on ongelmia lentojen kanssa. Ja sitten numero 10. Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjan saattaminen yleisön tutustuttavaksi ehdotan sitä lykättäväksi seuraavaan kokoukseni. Koska me tarvitsemme tässä kaikilla kielillä tämän mietintöluonnoksen. Jos ei kukaan vastusta, hyväksymme nämä muutokset. Sitten seuraavaksi kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin minä haluaisin kertoa olevani tyytyväinen siitä myönteisestä tuloksesta, joka saatiin Libe-valtuuskunnan matkasta USAhan. Siitä Washingtonin matkasta teille lähetetään myöhemmin raportti. Meillä oli paljon hedelmällisiä keskusteluja. Ja varmastikin tämä työ tekee parlamentille helpommaksi hyväksyä tärkeän päätöslauselman. The uh, speech. Olemme kaikki olleet myös varapresidentti. And uh, as you are aware, Joe Bidenin puhe täysistunnossa tiedät, että ensimmäinen kierros neuvotteluja USA kanssa TFTP-sopimuksesta. Tapahtui jo tänään. Siksi herra Reinhard Friebe, joka on pääosasto, no, pääjohtaja, kertoo meille poliittisille ryhmille tästä TFTP-neuvottelun ensimmäisten kierrosten tuloksista 12. toukokuuta. Voimme keskustella siitä kokonaisuudessaan myös komission jäsen Malmströmin kanssa meidän tulevissa kokouksessamme. Now we are moving to point number three. Sitten kohtaan kolme. Siinä komission jäsen Malmström esittelee komission viimeaikaista tämänhetkistä työtä omalla alallaan sen jälkeen, kun uusi komissio astui virkaan komission jäsen Malmström. Me olemme pyytäneet teiltä keskustelua valiokunnan kanssa näistä keskusteluista, jotka liittyvät teidän toimialaanne. Me kuulemme mielellämme teidän näkemyksiänne. Sen jälkeen avata keskustelu. Kuullaan näkemyksiä. Rova Malmström, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President, honorable member. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Mukava olla taas täällä teidän keskuudessanne, vaikka olenkin tavannut useita esittelijöitä ja varjo, varjoesittelijöitä tässä matkan varrella. Mutta kuulemisen jälkeen tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun minulla on tilaisuus olla täällä koko valiokunnan silmien edessä toivottavasti. Ei kuitenkaan viimeistä. Nyt kun uusi komissio on käynyt hihansa, ryhtynyt töihin. Parlamentti ja neuvosto yhdessä pyrkivät sitten komission kanssa saamaan jotain tolkkua tästä uudesta sopimuksestamme ja katsoa, miten, miten me sitten tässä etenemme. Toivottavasti yhteistyömme on läheistä ja menestyksekästä lähiaikoina. Nyt äh, kaikkien äh, kolmen toimielimen tulisi äh, keskittyä asia sisältöön, eikä niinkään keskittyä painottamaan näitä menettelytapakysymyksiä, koska yhteinen työlistamme on niin mahdottoman pitkä. Se, odotan innostani, innoissani yhteistyötä kerrallanne puheenjohtajan luvalla Äh, haluaisin siis hiukan äh, luoda lyhyen katsauksen siihen, mitä on tehty, mitä on tulossa ja missä äh, asiakokonaisuuksissa tarvitsemme tukeamme vaikeuksien hetkellä puhe komissaari Reding ja minä itse muutama viikko sitten esittelimme Tukholman ohjelmaan liittyvän toimintasuunnitelman Sehän on aika kattava ja himoinen tälle toimikaudellemme, ja meillä on kädet täynnä töitä sen kanssa. Ja tietysti viime joulukuinen ministerien ratkaisu tätä entisestään korostaa. Te tietysti olette tämän toiminta, toimintasuunnitelman saaneet ja teillä on ollut tilaisuus siihen perehtyä. Ja me voimme nyt sitten tai tuonnempana vaihtaa näkemyksiä tästä toimintasuunnitelmasta. Toimi, toimikauteni ensimmäinen kuukausi, nyt olen kolme kuuk- kokonaista kolme kuukautta ollut virassa, ja olen saanut useita ehdotuksia. Ja nyt on ilon, iloinen esitellä, esitellä teille. Se oli viime viikon toimintasuunnitelmassa vastauksena paitsi teidän ja ministerineuvoston, mutta myöskin monien kansalaisjärjestöjen toiveisiin. Tämä toimintasuunnitelma perustuu siis lasten, laps, lapsen oikeuksiin ja sen, sen lasten etujen parhaaseen mahdollisen huomioon ottamiseen erilaisten yleissopimusten pohjalta Siinä on lastensuojelu, kestävien ratkaisujen identifiointi ja näin, näin poispäin, jotka pyrkivät ottamaan huomioon lapsen edut parhaalla mahdollisuudella. Eikä siihen tietysti sisällä liity pelkästään maahanmuuttopolitiikkaan, vaan sivua muitakin sosiaalipolitiikan sarkoja. Komissio on myöskin hyväksynyt ensimmäisen vuosikertomuksensa maahanmuutosta ja ja, ja turvapaikkaoikeuksista. Ähm, Saksan äh, äh, puheenjohtajakaudella äh, hyväksyttyjen maahanmuutto- ja turvapaikkahakemuspaketin kohtien täytäntöönpano on nyt kaikkein tärkeintä. Ja tässä EU-valtiot ovat tämän selvityksen mukaan edistyneet, mutta vielä on paljon tekemistä. Yksi ensimmäisistä tekemistäni ehdotuksista liittyi liittyi Frontexiin. Frontexin äh, äh, mandaatin vahvistamisesta on kysymys, jotta sen toimiva, toimenkuvaa voidaan laventaa, äh, mahdollistaa sille omat, oma välineistö, omat rajavaltiat, vartijat ja, ja ö, omaa päätöksentekoa kriisin hetkellä. Tarkoituksena on myöskin mm, tätä ö, ö, perus, perusoikeuksia käsitettä vahvistaa ja samalla sitten sitouttaa jäsenmaat Frontexin toimintaa esimerkiksi mitä tulee välineistön luovuttamiseen ja tilojen ja henkilöstön luovuttamiseen. Täällä salissa istuu asian esittelijäkin. Mitä tulee siis, siis kakkoseen, joka oli hautautua tuhkaan niin tässä taannoin, siinä olemme tehneet yhteistyötä. Se on Milestone 1 testin osalta ollut tärkeää yhteistyötä Siinä on äh, saavutettu edistystä ja, ja äh, äh, komissio odottaa, tervehtii sisäasianneuvoston, oikeus sisäasianeuvoston tuloksia ja alkoi sen pohjalta ruveta sitten toimin Parissa, parin kolmen viikon kuluttua, to, toinen ja kolmas kesäkuuta, siitä määrä pitää kokous, jossa ja saada pikkuhiljaa asiat sitten lainsäädännöllisiin puitteisiin tämän maistaan yksi testin mukaisesti, mutta vasta näiden vaiheiden jälkeen voidaan aikataulu ja budjetti kokonaan hankkeelle hyväksyä, kenties vasta lokakuussa kesätauon jälkeen. Miten vissiin tulee järjestelmän asentaminen takkuili 2009 vuonna, mutta se on nyt polkaistu käyntiin huhtikuussa. Komissio on tyytyväinen siitä, että, että pää, pääurakaitsija saa maali tämän toukokuun loppuun mennessä onnistuneesti hoidetuksi. Pitää valiokunnan hyvin informoituna näistä eri vaiheista avoimella tavallamme olen äh, aika ylpeä siitä, että olen teillä jo maaliskuussa kyennyt antamaan kaksi ehdotusta äh, ihmiskauppaan äh, kauppaan ja, ja, ja, ja la, se, seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornografiaa vastustavat e-, ehdotukset. Nämä ovat räikeitä ihmisoikeuksien polkemistapauksia. Me emme voi umistaa silmiämme siltä niiltä. Meidän pitää kuuluttaa paljon paljon tiukempia rangaistuksia esimerkiksi näissä asioissa. Valiokunnassa asiaa on jo ehden kerran käsitelty ja jään odottamaan tarkempia ehdotuksia tästä. Muutama sana sitten tulevaisuuden painopisteistä. E- ensinnäkin mitä tulee lailliseen maahanmuuttoon, kuten tiedätte, Globalisaatio tarjoaa paremmat mahdollisuudet ihmisille siirtyä rajat, rajojen yli. Että tällä matkalla tietysti on paljon haasteita, mikä korostaa sitä, että hyvin hallittu maahanmuuttopolitiikka on paitsi tarpeellista, myöskin hyödyllistä. Maahanmuutossa piilee paljon potentiaalia myöskin talouselämän kannalta Euroopan unionissa – ennen kesätaukoa tulen esittämään tähän, äh, tähän liittyen sekä äh, kausit, äh, kausityöllisyyteen ja kausityöttömyyteen ja sitten yritysten väliseen työntekijän vaihtoon liittyvät ehdotukset EUn sisäistä ja EUsta kolmansiin maihin tapahtuvaa vaihtoliikettä silmällä pitäen EU 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisen hengessä. Tähän äh, migraation liittyy vielä sekin, tässä, jota painotin omassa kuulemisessani, haluan vahvistettua vahvempaa äh, jäsenmaiden välistä solidaarisuutta painottaa. Useita toimenpiteitä onkin jo käynnistetty, mutta e, e, joissakin jäsenmaissa äh, turvapaikkapaineet ovat käyneet käymässä sietävättömäksi jo. Olen pyytänyt oma osastona selvittelemään Maltan e, pilottiprojektia, jossa siis nämä kansainvälisten turvapaikkaa kaipaavien uudelleen sijoittaminen on siinä pääkohtana. Ja ylipäätänsä sitten näiden pilottihankkeiden mahdollista, mahdollista la, la, laventamista yleisempään käyttöön. Viisumipolitiikassa Bosnian ja Albanian suuntaan on saavutettu edistysaskelia ja sitä tullaan edelleen painottamaan, jotta siellä edellytykset viisumivapaudelle alkaisivat pikkuhiljaa täyttyä. Tästä tässä valiokunnassahan oli seminaarikin pari viikkoa sitten. Toivon mukaan pikkuhiljaa aika nopeassakin aikataulussa <clears throat> nämä ehdotukset teille saan toimitetuksi. Heinä, heinäkuussa on luvassa tiedonanto, <clears throat> jossa jossa arvioidaan, vedetään yhteen EUn terrorismin vastaisen taistelun äh, pääsaavutukset ja virstanpylväät. Sillä on, sillä on ollut jo aikamoinen kysyntä. Muun muassa parlamentti on sitä peräänkuuluttanut jo pitkään. Toki terrorismin vastainen taistelu on edelleenkin yksi vakavimmista unionin kohtaamista haasteista, mutta tällainen väliarviointi on kuitenkin paikallaan niin ikään tiedonanto on sisäisen turvallisuuden strategiasta on tulossa syksyllä, joka rakentuu <clears throat> sisä- oikeusasioiden neuvoston helmikuussa hyväksymille, hyväksymille perustoille, peruslinjauksille ja samoin noudattaen Tukholman ohjelman päämääriä. Siinä on, pyritään miettimään, mitä Euroopan tasolla voidaan näiden uhkien taisteltu estämiseksi tehdä ja mitä, siitä, mitä lisäarvoa siitä on, on tulossa perusvapauksillemme, tietosuojalle ja tämän tapaisille asioille ja pyrkiä yleiseurooppalaiseen yhdenmukaiseen kantaan. Täällä mainittiin, mikä TFTP-keskustelut, äh, vastikään kerroitte palanneen Washingtonista. Äh, olen äh, lukenut siellä hyväksytyn päätöslauman Strasbourgin täysistunnossakin tästä keskusteltiin, sinne nyt harva pääsi tuhkapilven läpi, mutta kuitenkin e-, esittelijä ja varjoesittelijät, Splashed, ovat siis tätä asiaa tehokkaasti ajaneet. Tässä oli brittien varauma parlamentissa, sitä ei ole vielä hyväksytty, mutta alamme pikku, pikkuhiljaa alan pikkuhiljaa siis sonderata uusia neuvotteluja amerikkalaisten kanssa, millä on aika kunnianhimoinen toimeksianto. Ne, ne, edessä olevat neuvottelut, neuvottelut ovat varmaankin tiukkoja, <clears throat> mutta me aiomme puolustaa kantaamme jo heti, kuten sanottu, ja luvattu parlamentille kerran kaikista edistyksistä, edistyksistä sitten matkustajatietoja koskeva äänestys, siitä on, äh, siitä on puhuttu. Ja sitten äh, oikeuden äh, vapauden ja turvallisuuden alalla tullaan tätä, ylipäätänsä tätä kokonaisuutta vahvistamaan, jossa tämä PNR-tiedot ovat yksi olennainen pilari pikkuhiljaa ö, olen ö, esittämään paketin PNR 2, missä, en, mistä on ensinnäkin tarkoitus hahmotella EUn ulkoista PNR-strategiaa, sitä, miten, siis miten näitä, näissä tiedoissa tulee olla eikä näitä luotetaan. Samoin sitten sopimukset Yhdysvaltain ja Australian kanssa ja niiden uudistaminen, uudistaminen ja Kanadan kanssa käytävät asiaa koskevat neuvottelut. Ja sitten koko PNR lähestymistapaa uudistava ehdotus <clears throat> ne on, on luvassa sekä teille että mm, itse komission kollegoille niin, niin pian kuin mahdollista. Sitten ihan, loppuun muutama sana kaiken, kaikkein vaikeimmista, hankalimmista asiakokonaisuuksista. Ja tämä turvapaikkapaketti ja yhden äh, luvan äh, ehdotus ovat varmaan niistä kinkkisimpiä. Minä äh, Pyritään siis eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään, joka on suojava, tasapuolinen ja tehokas. Ei voida suvaita sitä, että Euroopassa, jossa, jossa meillä on niin paljon yhteistä, tämä turvapaikan saamisen mahdollisuudet vaihtelevat maasta toiseen niin merkittävästi kun tekevät. Ei, ei voida niin myöskään suvaita sitä siltä, kantaa, sillä perusteella, että turvapaikanhakijat ovat eri taustaisia. Ja tästä on Euroopan tason turvapaikkapolitiikka on pyritty yhden, yhdenmukaistaan, yhdenmukaistamaan tehokkuuden ja tasapuolisuuden hengessä jo pitkään. Ja parlamentti on tätä projektia tukenut merkittävästi. Meillä on myöskin vireillä eurooppa, eurooppalainen turvapaikanhakijoiden keskusvirasto. Siitäkin, siinäkin parlamentti on ollut aktiivisena. Mutta jotkut paketin ehdotukset ovat hyvinkin hankalia ja kistanalaisia, kuten kummatkin tiedämme. Mutta tämä turvapaikka paketti on koko järjestelmän tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Mutta meidän täytyy nyt pureutua näihin hankalimpiin elementteihin ja katsoa, miten siinä etenemme. Et, et, tuleva Belgia valtio on, on tässä ollut jo keskustelukumppanina, niin, ja yrittää, me yritämme myöskin sitten tietysti teidänkin kanssa yhdessä pohtia, mitä, mitä, tässä, mitä tässä voitaisiin tehdä ja miten edetä. Mitä sitten äh, uudelleen sijoittumiseen, asuttamiseen tulee, äh, EU voisi tässä tehdä paljon paljon enemmän äh, haavoittuvimpien pakolaisten aseman parantamiseksi. Mm, me olemme ehdottaneet yhteistä asut, asut, asut, asuttamispolitiikkaa, jota, joka tällainen, jota nimitetään tällaisiksi lippulaivahankkeeksi. hankkeeksi ja nyt on todella valitettavaa, että tällaiset menettelytapakysymykset uhkaavat hidastaa koko hankkeen toteuttamista. Komission ehdotus on tietenkin ensimmäinen askel. Siinä paneudutaan lähinnä pakollisrahaston rahoitus, rahoitukselliseen elementtiin, rahoitusapuun Tukholman ohjelman perusteella. Toivottavasti tässä on sitten löytää, mahdollista löytää sopu ja, ja pyrkiä sitten saamaan mahdollisimman yksinkertainen tälle näille ihmisen asettautumiselle saada. Ja katsoa, ettei myöskin sitten, ettei, ettei tämä karahda rahan, rahoituksen puutteeseen. Toki jos, jos emme löydä ratkaisua, palkolaiset itse ovat häviävänä osapuolena. Sitten tästä yhdestä, yhden luvan ehdotuksesta. Sekin on osa tätä maahanmuuttopolitiikan rintaviivaistamista. Euroopassa ensimmäinen puitedirektiivi peräänkuuluttaa tällaista yhtä oleskelu- ja työskentelylupaa osana tätä maahanmuuttopolitiikan yhdenmukaistamista. Me pyrimme tietysti yhteistyössä teidän kanssanne luomaan tasapuolisen tekstin. Tässä on paitsi kyse sitten maahanmuuttajien myös laillisesti EU-ssa olevien kolmansien maiden työntekijöiden tasapuolista asianmukaisesta kohtelusta. Esimerkiksi kausityön, kausityöntekijät ovat erityisen huonossa asemassa heidän oikeudellista turvaansa, oikeusturvansa. Tässä on tarkoitus parantaa. Komissiolta on siitä tulossa aloite, jonka taakse teitä tässä pyydän asettumaan hyvät naiset herrat puheenjohtajat. Meillä on erittäin kunnianhimoinen ohjelma, ja tämä oli vasta vuoden huippu, muutakin on luvassa. toivottavasti tämä asia saadaan, vaikka vaikea onkin, rakentavassa hengessä edistymään. Kiitoksia komission jäsen Malmström. Täällä on noin 20 jäsentä nyt pyytänyt puheenvuoro. Minä ehdotan kahta minuuttia per nuppi, että ehdimme ajoissa. Sitä ennen kuitenkin herra Kuelio, joka on esittelijänä Schengenin kohdalla Bulgarian Romanian ei ole nyt läsnä lentorajoitusten vuoksi. Islannin tulivuoren tuhkapilven takia hän on pyytänyt, että komissio tar- toimittaa arviointikertomuksesta täyden tekstin Bulgarian Romanian kohdalla, niin että parlamentti voi laatia puolestaan oman lausuntoluonnoksensa. Hän on myös haluaa kerrottavaksi, että hän on pitänyt samat tietoa myös neuvostolta. Toistaiseksi asiakirjoja ei ole tullut, joten voimme nyt aloittaa keskustelulla. Ensinnäkin koordinaattorit, sen jälkeen muut jäsenet. Herra Busutil, kaksi minuuttia. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia rouva Malmström siitä, että tulitte paikalle. Ja toimitte näin avoimesti. Ensinnäkin turvapaikkapaketti. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä turvapaikkapaketin noin vuosi sitten. Itse asiassa tasan vuosi sitten, koska taisipa olla 7. toukokuuta, eli todellakin vuosi sitten. Meidän osaltamme tälle paketille ei ole mitään estettä muodostettu. On hyvin tärkeää, että kun ensimmäisessä käsittelyssä paketti hyväksytään, niin prioriteetit ovat poliittisesti hyvin selkeitä. Solidaarisuus on yksi tärkeä periaate. Solidaarisuudella ymmärrämme eh, solidaarisuutta sekä turvapaikanhakijoita kohtaan että myös niitä maita kohtaan, jotka ottavat vastaan suurimman osan turvapaikanhakijoista, joilla on vaikeuksia tässä. Meidän poliittinen prioriteettimme on hyvin selkeä ja sitä täytyy aina kunnioittaa. Niin ikään haluaisin selkeytystä teiltä tähän turvapaikkapakettiin. Näyttää siltä, että joidenkin valiokunnan jäsenten silmissä on epäselvyyttä siitä, mitä te tarkoitatte kausityöläisille, ja tällä puolestaan voi olla vaikutusta asian käsittelyyn, kun ajatellaan tätä yhden luvan menettelyä. Haluaisin pyytää teitä vielä kerran selventämään tätä asiaa. Haluan teiltä lisäselvityksen siitä, että todellakin teette ehdotuksen kausityöntekijöiden osalta ennen kesää, koska teidän ehdotuksellanne on vaikutuksia siihen työhön, jota tämä valiokunta tekee yhden luvan parissa. Sitten on tämä matkustajatietokysymys, tiedon siirto kysymys. Yhdysvaltain viranomaiset ovat nyt avoimina, he haluavat keskustella eh, myös kaikista vaikeimmista kysymyksistä. Eh, aivan selvillä vesillä me emme ole vielä siitä, että Minkälaisen politiikan muutoksen EU itse olisi valmis ryhtymään, jotta voitaisiin ottaa huomioon nämä perusesteet, joita meillä vielä on edessämme, ja jotta pääsisimme niistä eteenpäin? Onko EU valmis tekemään tiettyjä kurssimuutoksia peruspolitiikassakaan, peruspolitiikassaan niin, että ainakin voitaisiin sitten rajoittaa perus oikeuksien kaventamisen. Emmehän me voi esittää pyyntöjä pelkästään yhdysvaltalaisille tekemättä itse mitään. Voimmeko sitten saada tietoa komissiolta äh, web-sivujen sulkemisesta? Ei ole aivan selvää, haluaako komissio sulkea tiettyjä web-sivuja – esimerkiksi sellaisia, joissa on pedofiilista materiaalia. Kiitos. Kiitoksia. Pitäytykääpä aika rajaan kaksi minuuttia. Muutoin joudumme ongelmien. Herra Lambridis. So of course, I, I had noticed you that uh, you have... Niin, pyysitte puheenvuoroa. Te toimitte koordinaattorinakin, olkaa hyvä siis. I, I have, uh, two questions. Thank you. Kiitoksia, minulla olisi kaksi kysymystä. Yksi kysymys liittyy kausityöntekijöihin. Mehän laadimme tätä direktiiviä nimenomaan yhdestä luvasta, yhden luvan järjestelmästä ja on hyvin kiireellistä keskustella aiheesta. Ja haluaisin tietää myös tästä yleispuitteistosta, kun ajatellaan kolmansien maiden kansalaisia. Aiotteko tehdä jonkinlaiset yleispuitteet näille kysymyksille ja myös konkreettisen ehdotuksen kausityöntekijöiden osalta? Sitten toinen seikka liittyy matkustajatietoihin. Aiotteko antaa tiedonannon siitä, mikä on tilanne suhteessa kolmansiin maihin? Mainitsitte Yhdysvallat. Mitkä ovat ne pääelementit, joiden perustalta EU neuvottelee, joita teillä on mielessänne ennen kuin lähdetään tähän täsmällisempään mandaattiin. Siis Weber. Kiitoksia. Renate Weber. And thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission sen kovasti, että olette läsnä. Alustuksestanne myös vaikuttaa siltä, että jos tässä nyt ovat painopistealueet tulevilla kuukausilla, niin mitä sitten tulossa on enää? Nimittäin aika tuhti paketti. Minun on hyvin vaikea oikeastaan sanoa, miten panna niitä tärkeysjärjestykseen. Hyvin lyhykäisesti kaksi kysymystä. Täällä jo tulikin esille muuttoasioihin liittyvät kysymykset. Haluaisin kysyä teille teiltä yhteistyöstä EUn ulkopuolisten maiden kanssa myös takaisinottosopimuksen osalta. Tästä on viime päivinä keskusteltu muun muassa Pakistanin yhteydessä. He tässä viitataan myös Libyaan. Tässä nyt vain pari esimerkkiä. Miten voidaan siis taata, miten komissio voi taata sen, että ihmis, näiden henkilöiden ihmisoikeudet, jos heitä sinne lähetetään, tulevat kunnioitetuksi? Tai entäpä sitten maat, jotka ovat ehkä kulkumaana, miten heitä kohdellaan siellä. Se, että syntyy kaksi eri instituutioita, ihmisoikeusvaltuutettu tai joku edustusto, niin se ei oikeastaan riitä. Kyse on totta kai ihmisistä. Me olemme huolestuneita. Toiseksi, niin no, liittyen yleisen syyttäjään, eurooppalaiseen sellaiseen mahdolliseen, jos ajatellaan Tukholman toimintaohjelmaa, niin siellä on kyllä mainittu, että eurojustista kehkeytyisi tällainen myöhemmin, mutta voisitteko kertoa yksityiskohtaisemmin aikataulusta. Samaa mieltä olen tosin siitä, että meidän täytyy torjua rikollisuutta, rajat ylittävää rikollisuutta. Me tarvitsemme myös rikosoikeudellisia standardeja Euroopassa, ihmisoikeuksia kunnioittavia, vastaajien kunnio- oikeuksia kunnioittavia, mutta entäpä tulevina vuosina? Miten tätä työstetään? kuinka pian jotain on tulossa, että jotain niin kuin tulee sellaista kohti yhtä yleistä syyttäjää. Mr. Albrecht. Herra Albrecht. Ja, vielen dank. Um, ki- kiitoksia puheenjohtaja. Pari lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän äh, yleiseen tietosuojasopimukseen koskien tässä äh, transatlanttisessa yhteistyössä. <clears throat> Onko siinä joku aikataulu? Kiinnostaisi nimittäin se hiukan, että milloin ensimmäiset yhteydenotot otetaan, neuvottelut käynnistetään ja milloin, milloin voisimme kuvitella näiden neuvottelujen saavan päätöksensä ajatellen tätä TFT-sopimusta ja PNR-sopimusta lähinnäkin tietenkin. Ja toisekseen haluaisin kysyä sitä, että näiden nykyisten turvatoimenpiteiden arvioinnin jälkeen, milloin sitten oikein määrä päättää, koska päätetään näistä, näistä poliisien muista turvallisuustoimista Euroopassa ja minkä, millaisiin, millaisiin sellaisiin pyritään, koska tällainen selvitys on, <clears throat> on luvassa ja se, eh, miten, eh, ja miten ylipäätään sitten nämä eh, direktiivit tässä asiassa etenevät. Thank you, Mr. President, uh, Mrs. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja komission sen Swiftistä aivan lyhyesti. Toivon, että tulevissa neuvotteluissa, jotka käynnistetään on rohkeutta ilmaista hyvinkin kunnianhimoisia tavoitteita niin, että sopimusta voidaan muuttaa. Washingtonin valtuuskunnan matkan jälkeen olen hieman huolissani siitä, että meidän lähtökohtamme on liian lähellä oikeastaan amerikkalaisten loppupistettä. Kenties väliaikaisesti pitäisi olla joku eurooppalainen edushenkilö paikalla äh, TFTP-virkamiesten lisäksi. Ja sitten jatkossa nämä toiminnot tapahtuisivat Euroopan maaperällä ja niitä ei siirrettäisi Yhdysvaltoihin. Toiseksi Euroopan parlamentti on hyvin sitoutunut siihen ajatukseen, että meillä olisi yhteinen eurooppalainen uudelleensijoittautumisohjelma. Haluamme auttaa komissiota lobbaamaan tätä ajatusta sekä täällä että omissa kotimaissamme. Meillähän on kaksikin mietintöä tästä aiheesta ja noin 95 prosenttisesti ne saavat hyväksynnän tässäkin valiokunnassa. Mekin olemme pahoillamme siitä, että, että menettelytapojen vuoksi asia on viivästynyt. esittelijä tai varjoesittelijäkään eivät tähän oikeastaan ole syyllisiä. Te itse totesitte, että on alueellisia prioriteetteja. Ne vaikuttavat merkittävällä tavalla myös ulkopolitiikkaan. Kyse ei ole pelkästään täytäntöönpanot toimesta, vaan aivan niin kuin oikeusyksikkökin on todennut, se on delegoitua lainsäädäntöä, siirrettyä lainsäädäntöä. Eli tässä meillä on kyllä näkökulmaero, mutta ei sen pitäisi antaa hidastaa meitä. Varmasti komissio löytää tien eteenpäin. Ja toivottavasti saamme tätä uudelleen sijoittautumiskysymystä eteenpäin. Kleis. Sitten mevrouw de commissie. Kiitoksia kovasti ja hyvä komission jäsen. Te puhuitte oikeudellisesta muutosta, laillisesta muutoksesta. En tiedä, onko komissiossa nyt käynnissä keskustelua siitä, että olisi tarvetta tai olisiko hyvä, että olisi tulossa enemmän väkeä. Onko mitään todettu siitä, että meillä on kykyä ottaa vastaan uusia muuttovirtoja, otetaanko työllisyys huomioon, Kyse on 25 miljoonasta työttömästä tällä hetkellä Euroopan unionissa. Luovutaanko heistä noin vain yksi kantaan? Annetaanko maahanmuuttajille sitten halvemmat työt? Onko ajateltu lyhyen aikavälin politiikkaa? Entäpä, että saataisiin pätevää väkeä Eurooppaan, vai onko kyse kouluttamattomista työntekijöistä? Louis Michel oli tämän puolesta, kun hän oli komission jäsen. Sitten toinen kysymys. Se liittyy takaisinotosopimukseen komissio, Pakistanin kanssa. Sitä nyt ei ole vielä saatu aikaan, mutta Pakistan tavallaan on kauttakulkupaa, mutta se myös tuottaa laittomia maahanmuuttajia. Turkki on puolestaan vastustanut sitä, että takaisinottosopimus tehtäisiin. Onko tässä minkälaista kehitystä saatu aikaa? Onko teillä suunnitelmia keskipitkällä aikavälillä? Kiitoksia. Ensimmäinen kierros oli tässä. Sitten poliittiset ryhmät sen jälkeen. Rova Malmström, ehkä reagoitte nyt näihin vai haluatteko otetaan kaikki kysymykset? Olkaa hyvä. If you don't mind, I could answer. Kiitoksia, jos et pane niin Voin vastata tähän ensimmäiseen kierrokseen. Sitten kenties joku haluaa sitten vielä jotain jatkokysymyksiä esittää, sikäli kun minun vastaukseni ei heitä tyydytä. Pusutille totta kai tämä turvapaikkapaketti ei ole parlamentin ongelma, vaan, vaan neuvoston ongelma. Ja siksi kysynkin neuvoa ne siltä osin, että miten voisimme tässä edetä, koska se on nyt sinne jämähtänyt, antamatta kuitenkaan periksi omasta, omista periaatteistamme. Vaan kyse on siitä, että miten, miten nyt etenemme, kun, kun kerran se on siellä nyt jumissa yhdessä. He pitää löytää ulospääsyteitä, jos jolla kulla on jotain luovaa tarjota Eh, mitä tulee kausityöntekijöihin, ehdotus on tulossa ennen kesälomia, kesäkuussa luultavasti. Sitten tästä, eh, näistä bulkkitiedoista. Eh, monet kysyvät, koko Swift on rakennettu niin, että tietoa välitetään tuollaisena klimppeinä. Me emme tätä voi kiertää, ellei me kokonaan muun, muuta sopimuspohjaa pyrimme tekemään kuitenkin parhaamme amerikkalaisten kanssa neuvotellessamme, jos voisimme tätä tiedon määrää rajoittaa niin, että, että se olisi vähän paremmin kohdennettua, paremmin kohdennettua tämä tieto, jota sitten vaihdetaan. Aika hankalat neuvottelut on tässäkin luvassa. Mitä sitten tulee internetsivujen sulkemisesta? Tämä on ehdottanut komission nimissä, tämä ei ole minun ideani, vaan komission noin kollektiivisesti ja tämä tähtää siihen, että tietenkin jäsenmaiden tulisi pyrkiä sitten sulkea laittamaan lapsipornomateriaalin välityspalvelimen. Se on, voi olla vaikeata, koska nämä palvelimet sijaitsevat usein Euroopan unionin ulkopuolella. Tois, to, toisissa, toisten maiden kanssa jonkinlaista yhteistyötä on, toisten ei. Tämän lisäksi siis, että, tämä, että isänmaat sulkisivat tämän lähteen, pääsyn lähteelle, 10-11 maata jo Euroopan unionissa pyrkii yhteistyössä tiiviisti poliisin kanssa, kansalaisjärjestöjen ja muiden kanssa yhteistyössä voidaksensa sulkea nämä lapsipornoa välittävät web-sivut. Tietysti pyrimme kaikki mahdolliset, mahdolliset keinot käyttämään. Ei tässä ole suinkaan koko internetin yleissulkemisesta tai muusta kysymys, vaan nimenomaan näiden eri, nimenomaisten web-sivujen es, äh, <clears throat> avaamisen estäminen, niin kuin monissa jäsenmaissa on tässä toimittukin monen vuoden ajan. Sitten kausityön työntekijät ehdotus on luvassa, kuten sanottu, mitä tulee äh, yleiseen maahan, maahanmuuttopuitelainsäädäntöehdotukseen Tukholman ehdotuksen hengessä on luvassa, en tiedä missä vaiheessa tätä toimikautta ne niin kylläkin. Sitten vielä matkustajatiedosta kolmansiin maihin, niitä kriteereitä minulla ei ole. Haluan Feltin kanssa keskustella ja varjoesittelyiden kanssa keskustella näistä kriteereistä, mahdollisista yhteistä, yhteisistä kriteereistä tämän näiden sopimusten pohjaksi. Lopulliset sopimukset saattavat tietysti olla hiukan yksilöllisiä, mutta yhteinen pohja näistä tiedon tästä esimerkiksi tietosuojasta ja yleisestä materiaalin määrästä ja laadusta. Sitten tietysti kysyttiin näistä pakistanilaisten muiden maahan pala- maahan, maihin, maihin palaavien suojasta ja turvasta, se on tietenkin ihan tärkeää. Ketään ei voida palauttaa ennen kuin yksilöllisesti on arvioitu tämän henkilön tilanne ja se, että onko hänen turvallista palautua lähtömaahansa. Vastapuolten kanssa juuri tästä nimenomaan neuvottelemme. Yleinen, julkinen yleinen syyttäjä kysymys on erittäin tärkeä, mutta se on vasta, varapuheenjohtaja Redingin toimialuetta. En usko hänen nimissään. Nyt uskalla mitään sanoa, mutta voin, voin kyllä häneen ottaa yhteyttä, koska olen asiasta itsekin kiinnostunut. Tiedän hänen jo käyneen ensimmäisen ajatusten vaihdon asiasta, mutta hänen kabinettinsa tai minä sitten tiedot saatu, niin voin siihen vastata. Albert, niin. Yleinen tietosuojasopimus, komissio ainakin lähikuukauden aikana tulee hyväksymään neuvottelumandaatin, sekin on Redingin sarkaa, jotta hän voi aloittaa neuvottelut amerikkalaisten kanssa. Siihen jonkin verran aikaa kuluu, jos, jos TFTP-neuvottelut kytketään siihen, se on aika pitkä, pitkän ajan prosessi. Mutta meillä on tämmöisen lyhyemmin, lyhyemminkin aikavälin tavoitteita. Tässä jo heti kesätauon kynnyksellä neuvottelut tarkoitus aloittaa. Mutta jos siinä on määrä ottaa koko kirjo esille, voidaan, voidaan joutua vaikeuksiin, mutta joudun varmaan tässä tuonnepana vielä asiaan palaamaan. Ja sitten tietojen säilyttäminen, siitä on määrä välitarkastus julkaista puolessa välissä syyskuuta. Sitäkin työstämme ja ihan heti kesälomien jälkeen siitä on ehdotus luvassa. Tavares, jo, jo nämä, tämä tietojen välittäminen isoina kokonaisuuksina. Kuten sanottu, neuvottelut, meillä olevat neuvottelut tulevat olemaan, olemaan tiukat. Meillä, meiltä on neuvotteluvaltu, meillä on neuvotteluvaltuudet neuvostolta ja teiltä. Kehotus näin toimia, että me tulemme asiassa kyllä etenemään mutta me emme pääse yli, emmekä ympäri siitä, että, että tietoja tällaisina suurina kokonaisuuksina luovutetaan. Amerikkalaiset varmaan ikinä tulee tästä periaatteesta pahemmin tinkimäänkään. Ja sitten uudelleen asuttaminen, kotouttaminen. Mm. Äh, tämä koko proseduuri nykyään on varsin hankala ja, ja, ja työläs ja saattaa jo sinällään hillitä ihmisten haluja uudelleen sijoittumiseen. Ja sitten ihan lopuksi tästä laittomasta maahanmuutosta, josta Klaas kysyi. Tällä haavaa puhumme siitä, että monet maat tarvitsevat näitä kausityöntekijöitä, erityisesti maataloussektorilla. Sen, sen paremmin komissio kuin Bryssel noin muutenkaan aikoo, ei se aio vastustaa tätä yleisesti ottaen, mutta silloin kun tarvitaan kausityöntekijöitä, niille heille on, heidän työlleen on laadittava selkeät puitteet. Sitten jäsenmaiden asiaan päättää, haluavatko he näistä laillisia maahanmuuttajia vai eivät. Nämä kausityöntekijät ovat ammattitaidotonta väkeä normaalisti <clears throat> ensi vuoteen mennessä. Meillä on luvassa direktiivi ammattityöväen työ, työntekijöiden olosuhteista. Se on aika kapea, kapea-alainen direktiivi, ei koske siis näitä ammattitaidottomia kausityöntekijöitä. Äh, <clears throat> neuvottelut äh, turkkilaisten kanssa ovat loppusuoralla tästä asiasta. Kiitoksia. Sitten toinen kierros, muut jäsenet, mutta pyydän vetoan korkeintaan kaksi minuuttia. Herra Jakolino. No. Grazie Presidente, ascolta. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurella mielenkiinnolla kuuntelen Rova Malmström Wikströmin alustusta ja näkemyksiä. Jokainen toiminta edellyttää rahoitusvoimavaroja, jotka ovat sen mittaisia. Ja tässä valiokunnassa me mietimme myös myöhemmin täällä 2011 talousarviota omine ohjelminen. Oikeastaan tästä kysyisinkin. Mitä mieltä komissio on? Mitä voidaan tehdä esimerkiksi se, että vankilat ovat ylikansoitettuja. Siitä syntyy kammottavia tarinoita inhimillisesti ottaen. Jopa itse murhiakin eivät ei siis tarkoita, että se jäsenvaltioiden vastuulla on, mutta otetaan huomioon, mutta Tukholman ohjelmassa ei nimenomaisesti ole minkäänlaisia mahdollisuuksia puuttua. Haluaisimme tietää myös huumausaineen riippuvuudesta. Toista vielä, että muissa yhteyksissä. Tästä on paljon todettu muualla. Ja sitten vielä konkreettisia esimerkkejä vielä liittyen tähän yhteisvastuuseen, kun säännellään maahanmuuttoa. Kaikkien jäsenvaltioiden kesken, eikä pelkästään niiden kohdalla, jotka kärsivät näistä viroista, eniten. Mitä ovat ne konkreettiset toimenpiteet niin, että yhteisvastuu jäsenvaltioiden kesken toteutuisi ja pakollisena? kun ajatellaan toimintasuunnitelmaakin, varmasti sieltäkin löytyy jotain konkreettista. Kiitos. Kiitoksia. Ralam Rivis. Thank you, uh, Madam Commissioner. Very... Kiitoksia komission jäsen. Aivan nopeasti pari kysymystä. Olin tyytyväinen kuulessani tietoja Turkin kanssa käydyistä neuvotteluista. Joskus sanotaan yhtä, mutta tarkoitetaan toista. Tästä kirjallisesta tekstistä toteaisin, että puute viittauksissa tähän sopimukseen on minusta ainakin varsin huomattava. Tässä on englanninkielinen teksti. Turkista toteatte, että relevantit toimet EUn ja Turkin välillä. Tässä kohdassa ei kyllä ole mitään Turkista. Kyllä, kyllä, kyllä. I'm sorry. This is the text. Tässä on tämä teksti, johon viittaan. Voitteko selventää vielä, kun sanoitte, että neuvottelut sujuvat hyvin Turkin kanssa, sisältääkö tämä kaikki ne, jotka laittomasti tulevat Euroopan unionin alueelle Turkin kautta, vai keskusteleeko Turkki pelkästään omien kansalaistensa palauttamisesta, vaan ei kenestäkään muusta? Tämähän on hyvin pieni prosenttiluku, josta nyt sitten puhuttaisiin. Eli haluaisin hieman lihaa päälle tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä. Sitten SWIFT. Äh, kysymys, jonka kuulimme jo aiemmin. Tarkistuksessa päätöslauselmaan viime viikolta korostimme kaikki, kuinka tärkeää on se, että kunnes äh, EUlla on oma mekanismi, tietojen säilyttämiseksi EUn maaperällä, saamme hyvin konkreettisen järjestelyn niin, että käytämme EU-henkilöstöä tai muuta asianmukaista henkilöstöä niin, että reaaliajassa tiedetään, mitä Yhdysvallat tekee. Kysymys oikeastaan onkin sellainen, voiko pyytää näissä hyvin vaikeissa neuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa, että ainakin yksityinen yritys saisi sitten tietoja tästä SWIFTistä, vai oletammeko me vain, että EU omassa vallassaan ei voi vakuuttaa yhdysvaltalaisia siitä, että ne voisivat turvata sama, antaa samat takeet kuin Yhdysvallatkin tietosuojasta. Täällä ei ole mitään maahanmuuttajien integroinnista. Haluaisin saada lisätietoja. Onko teillä mielessänne lisät lisätietoja, mielessäni lisätoimia, kun ajatellaan kotouttamista maahanmuuttajien suhteen ja lisää määrärahoja myöskin? Kiitoksia, Rova Latford. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Aivan aluksi haluaisin panna merkille sen ne kaksi tiedotusta tai työtä, jotka ei juurikaan saa huomiota yleensä. No ei se kuulu teidän alallenne, mutta rasismin torjunta ja syrjinnän vastainen toiminta, antisemitismin torjunta. Tästä on puitepäätös olemassa ja nyt on olemassa huolestuttavia tapahtumia. Tilanne ei ole kohentumaan päin taantuman ja taloudellisen vaikeuksien myötä ehkä tulee lisää ongelmia. Se mitä on tärkeää siellä sitten korruption torjunnasta, toki se on mainittu, mutta se on vakava ongelma myös Euroopan unionissakin kuten sen ulkopuolellakin. Kolmanneksi pidätysmääräys. Odotan mielenkiinnolla arviointikertomusta. Olen kiitollinen kovasti tästä ohjelmasta, joka liittyy puolustuksen oikeuksiin. Minä työstän tulkkauksen osuutta, mutta kestää kauan kun ohjelma toteutuu. Tässä tällä välin on kuitenkin pidätysmääräyksen kanssa valtavia ongelmia, mukaan lukien perusoikeuksien kunnioittaminen, kun ihmisiä on vaadittu pidätettäväksi. Haluaisin, että komissio tunnustaisi tai myöntäisi, että tämä on tunnustettava. Jos ajatellaan esimerkiksi perusoikeuksia varsinkin. Sitten odotan mielenkiinnolla myös tiedonantoa tiedonkeruusta mutta meidän täytyy tarkastella myös tarkkaan, onko meillä riittävästi operatiivista poliisiyhteistyötä. Olen aika pettynyt, että se tulee vasta 2014 jotain tiedonantoa siitä, miten tehokasta tämä operatiivinen yhteistyö poliisivoimien kesken on. Joskus tulee sellainen tuntuma, että jos olisi vähän parempaa yhteistyötä sillä saralla, niin tavallaan se, että ensin kerättäisiin tietoa, kun sen sijaan, että poliisi käyttäisi tehokkaammin, mitä niillä jo on. Kiitoksia Rova Keller. Thank you. Um, I have several questions. Kiitos, minulla on useitakin kysymyksiä. Ensinnäkin te kävitte neuvotteluja Maltan hallituksen kanssa sen suhteen, että Malta jää pois Frontexin toimista. Toiseksi mainitsitte, että lapsipornosivuja sivuja sijaitsee EUn ulkopuolella. Missä on todisteet tästä? Monesti on sanottu, että, että ei ole oikeastaan konkreettisia todisteita siitä, että tämä pitäisi paikkansa. Sitten Tukholman toimintaohjelma ja toimet sen alla liittyvät myös kehitysyhteistyöhön. Miten teidän yksikkönne varmistaa sen, että on asianmukaista yhteistyötä kehitysyhteistyöpääosaston kanssa, niin että myös kehitysyhteistyöasiat huomioidaan ehdotuksissa? Tukholman toimintaohjelmassa mainitsette, että Frontex voisi ottaa kansallisten rannikkojen rajavalvontajoukkojen työn hoitaakseen. Milloin tämä toteutuisi ja miten konkreettisesti? Ja lopuksi, jos ihmisoikeudet nyt ovat niin tärkeitä meille kaikille täällä Euroopan unionissa, niin miksi niitä ei korosteta Pakistanin kanssa tehtävässä takaisinottosopimuksessa niin kuin muualla? Thank you, Mr. President. Uh, Mrs. Malmström described... Kiitoksia puheenjohtaja. Malmström kuvailee maahanmuuttoa kaikille osapuolille myönteisenä asiana. Se on kyllä usein kielteistä myös itse maahanmuuttajille. Jos massamuuttoa tapahtuu matalan palkkatason maista rikkaisiin maihin, niin ne ovat jo sinällään sellaisia maita, joissa on paljon porukkaa ja kaikki on täynnä. Ja palkat sitten laskevat myös korkeasti koulutetuilla. Ja kun ajatellaan terveydenhuoltohenkilöstöä, niin heidän palkkansakin heikkenee. Usein nähdään, että laillinen maahanmuutto on, on, on hyvää ja anteliasta, vaan pikemminkin tämä on vain rusinan poimimista pullasta. Valitaan parhaat palat ja kotona taas ihmiset kuolevat terveydenhuollon puutteeseen meidän täytyy varmistaa, että koulutetut saavat äh, työpaikat eivätkä sitten joudu epäpätevien käsiin. Mikä määrä äh, maahanmuuttajista tulee raja-alueelta, rajojen ulkopuolelta? Minä uskon, että suurin osa tulee kauempaa ja ovat tulleet useiden turvallisten maiden lävitse tullessaan EU-hun. Sitten kun he ovat päässeet ensimmäisen turvallisen maan lävitse, niin sitten he eivät oikeastaan enää välitäkään tästä eh, turvapaikkastatuksesta, vaan heidät pitäisi palauttaa e, ensimmäiseen turvalliseen maahan. Herra puhemies, ihan nopeasti. Ensinnäkin kommentti. Me olemme nyt puhumassa toimintasuunnitelmasta, oikeusasioista, Tukholman ohjelmasta ja sen kehittämisestä. Siellä on kahdeksan kohtaa puuttumista asioihin, laajoja kysymyksiä, muun muassa perusoikeuksien kunnioittaminen, yhteisvastuu, turvallisuus, ulkosuhteet ja sitten, oi se nyt enempää tai vähempääkin, 160 konkreettista toimintaa. Se, että Rova Malmström on täällä ja Rova Reding on täällä ja tiedämme, että parlamentillakin on aika vähän sana, sanansia tässä. Mutta jos ajatellaan toimintasuunnitelmana, on vain kaksi esiintymistä joukko kysymyksiä, emmekö muuta tee? Ei edes kannanottoa täysistunnossa näihin asioihin, emmekö siis edes päätöslauselmaa tai jotain. Siis minä kyllä valitan tätä, tätä menetelmää, tätä menettelytapaa. No ei sitä voida, meillä on 360 kortista toin, toimia niin, että se kuitataan parilla esiintymisellä ja parilla kysymyssarjalla. Ja sitten toiseksi, koska kun ei niin paljon ole kokemusta tässä, minä kysyn Rouva Malmströmiltä, olisin kiitollinen ylipäätään, että hän on käytettävissä meillä täällä läsnä. Europol 2013, miksi asetus? Eikö riitä neuvoston päätös? Toinen kysymys. Edistys, joka liittyy tiedonvaihtoon Europolin ja Eurojustin ja Frontexin kesken. 2011, missä mennään. Ja miksi sitten tehdään esitys, joka liittyy Europolin Situation Centeriin? Me tiedämme, minkälaisia vaikeuksia on ollut tietonvaihdon kanssa. Ja sitten lainsäädäntöesitys, joka liittyy Eurosuuren kehittämiseen 2011, mikä on täsmällinen aikataulu. Ja miksi ihan lopullisesti, miksi täytyy odotella 2014 asti, että arvioidaan palautusdirektiiviä? Kiitoksia. Siis palautusdirektiivin tarkistaminen, miksi täytyy odottaa 2014 asti? Signora Romero. Romero. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Malt. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia rouva Malmström. Ensimmäinen kysymykseni liittyy TFTP-ohjelman, siitä on jo puhuttukin ja sitä on kysytty. Mielestäni tämä korostaa sitä, että meillä on tarvittavat mekanismit niin terrorismin torjunnassa. Ja jos Euroopalla ei sitten ole tällaisia välttämättömiä mekanismeja, niin kun me tiedämme, että on kyse jäsenvaltion aloitteista, niin mitä komission puolesta voisi tehdä samaan suuntaan? Ja sitten maahanmuutosta, mitä tehdään tämän yhteisen maahanmuuttopolitiikan kanssa tai turvapaikkapolitiikan kanssa, tai entäpä sitten takaisinottosopimus, palauttamissopimus ja yhteistyö EUn ulkopuolisten maiden kanssa, minkälaisia aloitteita komissio tekee. Entäpä sitten väkivaltapaketista? Totta puhuen, sitä kyllä ollaan työstämässä Tämä liittyy pedofiliaan, ihmiskauppaan. Entäpä sitten sukupuolen perustuva väkivalta, perheväkivalta? Siinäkö mennään eteenpäin tunnustamalla tietoja tämän väkivallan osalta Euroopassa. Jos ajatellaan näitä lukuja, joita muutamat kansallisjärjestöt antavat, muun muassa WAPE-järjestö Itävallasta, niin että tuhansia naisia kuolee perheväkivallan uhreina päivittäin. Niin ovatko nämä uskottavia tietoja teidän mielestänne? Mitä komissio aikoo tehdä, että päästään näiden tietojen hyväksymisessä eteenpäin, niin että tämä sukupuolen perustuva väkivalta olisi myös etusijalla? Kiitos. Gracias. Kiitos. Rova Bauer. Thank you so much for this opportunity and allow me to follow uh, uh this. Uh, e, e, kiitoksia Anne, kiitos, että sain äh, esittää jatkokysymyksen tähän äskeiseen ystäväni kysymykseen. Mikä mahtaa olla nyt sitten äh, jatko Espanjan ehdotukselle koskien naisiin kohdistuvaan väkivaltaan erikoistuvan viraston perustamista? Kuten Espanjan kokemuksesta tiedämme, että kysymys on enemmänkin oikeudellinen eikä tilastollinen miksi, minkä vuoksi tässä ja nyt äh, haluan teiltä tätä kysyä, koska varmaan ei ole, äh, ole äh, asian, että ei välttämättä kuulu ihan teidän vastuullennekaan. Hmm. Mitä tulee ihmissalakuljetukseen, siis kauppaan, ehdotan, arvostan ehdotuksia kovasti. Siinä on kuitenkin tiettyjä avoimia kysymyksiä vielä – ihmetellä, miksi, miksi tässä enimmäisrangaistuksia alennettiin aiemmista ehdotuksista kahdesta, kuudesta viiteen ja 12 vuoteen vankeutta. Sitten vielä uhrien suojelusta tämä eh-, ehdotus sisällöllisesti noudattelee eurooppalaista ylissopimusta, mutta ei kaikissa erityistapauksissa, erityisesti mitä tulee eh, työ, työmahdollisuuksiin, ammattikoulutusmahdollisuuksiin, näin poispäin. Miksiköhän arvelette näin olevan asian? Meillä on myöskin neuvostosta huolestuttavia tietoja tihkunut tämän asian tiimoilta. Haluaisin tietää, mikä tämä, mikä tämä tilanne nyt tällä hetkellä on. Kiitoksi varmastikin. Olette huoneet, että paljon on tullut kysymyksiä, jotka liittyy komission jäsen Rediningin toimivaltaan eikä niinkään Ron Wallströmin toimivaltaan. Perusoikeudet, oikeusasiat ylipäätään muistutan tästä, niin että pitäydytään käsikirjoitukseen, joka kuuluu Rova Malmströmille. No niin, sitten tässä on herra Masip. Kiitoksia kovasti. Te totesitte, että on paljon vaikeuksia, kun ei niinkään parlamentissa, vaan neuvostossa siis paljon vaikeuksia ollut niin, että päästään turvapaikkapaketin kanssa eteenpäin tai uudelleen sijoittamispaketin kanssa eteenpäin. Ja te luotat, haluatte luotettavia ajatuksia, luovia ajatuksia, siihen te luotatte. Meidän, tämä on kuitenkin jo yksilöity ja te olette sitä toteuttanut jo parlamentin jäsenenä ja ministerinä ja nyt komission jäsenenä ja vapaus on tärkeä. Te olette vapauden puolesta puhujaa ja siksi me, minä henkilökohtaisesti, vaikka en nyt kuulukaan teidän poliittisen ryhmääneen alun perin, niin kuitenkin täysin luotan teihin. Mitä te tulee näihin luovin ajatuksiin, yksi tulee ainakin mieleen. Nimittäin, että täytyy yksi löydä poliittisen turvapaikan asioissa, että siinä täytyy pystyä uudellisuuttamisongelman ongelmaan liittyvät asiat niin, että saadaan aikaan myös sosiaalista vakautta. Se olisi hyödyksi kaikille maille, ei pelkästään pakolaisten maille, vaan se koskisi kaikkia maita, ei pelkästään näitä ihmisoikeuksia, vaan se loisi eurooppalaista sosiaalista vakautta. Ja näin päästäisiin hyvään suuntaan tämän asian kanssa. Ja lopuksi toteaisin, että yhtä lailla kuin minä luotan täysin teihin, niin on sanettava, että minun herra Bidenin puhe oli myös luottamusta herättävä. Hän oli hyvin uh, urhea ja myös kun olen kuullut näiltä valtuuskunnan jäseniltä, jotka kävivät Washingtonissa. Mielessä tämä historiallinen tilaisuus, että molemmin puolin Atlanttia olemme nyt hyvässä yhteisymmärryksessä lähellä tärkeää sopimusta, joka liittyy vapauteen ja turvallisuuteen. Ne sopivat hyvin yksin, kuten herra Biden sanoi. Siis jos jotain, meidän puolemme jotain vastahakoisuutta on, niin siitä täytyy päästä irti ja ja minä luotamme, luotamme teihin hyvänä neuvottelijana. Kiitoksia. Siis Kiitoksia, herra Vajon. Thank you very much and uh, thank you Commissioner for... Kiitoksia komission ja sen kaikista näistä tiedoista. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin Schengenin tietojärjestelmän toinen sukupolvi. Sanoitte, että odottelette täsmällisiä laskelmia lisärahoituksesta. Olettaisin, että järjestelmä vaatii lisärahoitusta. Haluaisinkin kysyä kannastanne, millaisena teille näyttäytyvät nämä lisäkustannukset? Jos ne ovat korkeammat, niin kuinka paljon ja mistä syystä tällainen muutos kulurakenteessa? Ja toinen seikka on kesto. Meillähän on nyt jo viivästyksiä. Milloin me todellakin saamme modernimman järjestelmän? Olisiko tästä saatavissa hieman täsmällisempää puitteistoa? Sitten viisumikysymykset yksi prioriteeteistanne, niin kuin sanoitte, nyt ja jo aiemminkin, on viisumijärjestelmän vapauttaminen Bosnia-Herzegovinassa ja Albaniassa. Sanoitte, että toivotte, että pian voitte ehdottaa vapauttamista. Mistähän tämä mahtaa todellisuudessa riippua? Olemme kuulleet myönteisiä arvioita ja siitä, että molemmissa tapauksissa molempien maiden suhteen on vielä muutamia, vain muutamia seikkoja. Äh, kenties kyse on nyt poliittisesta tahdosta. Haluaisinkin kysyä äh, teiltä sitä, oletteko nyt viime vaiheissa äh, enää kiinni oikeastaan teknisissä seikoissa – Mehän tiedämme, että Albaniassa tilanne on kovin vaikea, mutta uskoisin, että molemmat maat tarvitsevat mahdollisimman nopeasti myönteisen viestin. Oletatteko, että tämän kuun loppuun mennessä voitaisiin ehdotus vapauttamisesta esittää? Sitten äh, Pitääkö Bosnia-Herzegovinaltakin saada poliittinen viesti äh, ennen kuin saadaan lopullinen ratkaisu? Kauanko pitää vielä odotella? Äh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin sanoa teille, että minulla nyt ei ole tässä naapurin äh, kysymyksiä paperillanne, mutta minäkin olisin kysynyt siis kakkosesta minä olen tässä mietinnössä nimittäin varjoesittelijänä. Ensi viikolla Strasbourgissa tulee täysistunnon äänestykseen. Täällä Libe-valiokunnassa puolestaan nämä mietinnöt menivät läpi. Joitakin tarkistuksia kuitenkin tuli, jotka esittelivät meidän huoliamme sen osalta, miten paljon on myöhästymistä ollut näiden rekisteröinneissä. Olimme aika huolestuneita myös ajatellen avoimuuden puutetta suhteessa Euroopan parlamenttiin. Siis ykkönen oli aika menestyksellinen, siksi on syytä miettiä, käykö näin myös siis kakkosen kanssa. Meille asti on tullut huhuja, jotka eivät välttämättä hälvennä kaikkia epäilyjämme, varsinkaan mitä tulee neuvoston suunnalta. Siksi minä kysyisinkin Euroopan komissiolta, niin että virallisesti kertoisit meille, minkälaisia tuloksia on saatu viimeisestä kokeesta, siis kakkosessa. Toinen, lyhyempi kysymys. Se liittyy niihin keskusteluihin, joita on käyty kolmansien maiden työntekijöistä, jotka tulevat siis meidän työmarkkinoillemme. Ole, ajattelen myös niitä työntekijöitä, joita tulee uusista jäsenvaltioista, jotka hekin edelleen törmäävät esteisiin, kun he siirtyvät vanhojen jäsenvaltioiden työmarkkinoille. Tätäkään saa unohtaa. Me haluaisimme, että kaikki jäsenvaltiot joilla rajoituksia on uusien jäsenvaltioiden työntekijöillä, poistaisivat nämä rajoituksensa ennen päivämäärää, josta jo on ilmoitettukin. Nimittäin se on epäoikeudenmukainen. Madame Guillaume. Oui, merci. Je, je veux... Kiitoksia. Haluaisin vielä nyt palata tähän turvapaikkakysymykseen. Pahoittelen sitä, mutta se kaikkea meitä niin kovasti kiinnostaa. Te sanoitte, että olette kiinnostunut siitä, että parlamentinkin tässä voisi saada tämän nesteen pois tieltä ja asia etenisi. Haluaisin kuulla reaktionne eh, siihen, että miten me nyt tässä toimimme. Meillä ei ole konkreettisia päätöksiä, aikataulu venyy ja paukkuu. Eh, kenties jälleen kerran voisitte palata vielä tähän kysymykseen, miten me voisimme päästä tavoitteeseemme niin, että esteet saadaan poistetuksi. Ja sitten eh, maahanmuuttajat ja työmaailma. Kenties hieman äh, suoremmin voisitte äh, puuttua tähän kysymykseen. Työmarkkinoilla kansallisesti on tiettyjä tarpeita. tarpeita Ranskassa, varmasti tilanne on samantapainen muissakin maissa. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaakaan? Näyttää siltä, että maahanmuuttajat nähdään vain hyötynäkökulmasta. näkökulmasta ikään kuin he vastaisivat pelkästään vain Euroopan unionin demografisista tarpeista jatkossa. Varmasti tässä on lainsäädäntöä tulossa. Ja sitten alaikäiset, jotka tulevat ilman vanhempiaan. Olette halunneet tässä saada aikaiseksi lisäsuojaa. Jäsenvaltioissa on, on huomioitu se, että että Romanian kanssa muun muassa on tehty sopimus palauttamisesta, alaikäisten palauttamisesta. Eli tämä rinnastautuu hieman karkoituspäätöksiin EU-ssa. Ja tässä ei enää käytetä nuorisoasiain käsittelyihin tuomareita. Näyttää siltä, että nämä jäsenvaltiot toteuttavat politiikkaa, joka ei suinkaan vastaa sitä, mitä te olette halunneet edistää tässä, eli suojaa, lisäsuojaa. Kiitoksia. Louva Pappa Κυρία Kiitoksia. Puheenjohtaja Euroopan komission jäsen, teillä on hyvin kunnianhimoinen työohjelma, mutta olen samaa mieltä, me tarvitsemme poliittista yhdenmukaistamista turvapaikkapolitiikassa. Tarvitaan yhteisössä yhteisvastuuta, varsinkin Etelä-Euroopan maita kohtaan. Ne nimittäin ovat törmänneet sekä laillisen että laittoman maahanmuuttoon. Minulla on hyvin selkeä kysymys. Pitäisikö toimintasuunnitelman tavoitteena olla muuttaa Tukholman painopisteet konkretiaksi niin, että olisi selkeä aikataulu toimeenpanoa varten? Maahanmuutto, no ei syrjimättömyys, turvapaikka, Ovatko ne tärkeällä siellä? Meidän pitäisi nyt nopeuttaa täytäntöönpanomekanismeja. Ei saa pitäyty pelkästään teoriaan. Siksi kysyisikin, miten päästäisiin nopeammin eteenpäin. Nimittäin kunnes ratkaisu löytyy, laiton maahanmuutto kuitenkin iskee Etelä-Euroopan maihin. Sitten Maltan koehanke. Koska saadaan konkreettisia tuloksia arviointikertomus ja miten päästään eteenpäin ja kolmanneksi, oletteko tyytyväinen edistykseen, jota on saavutettu Euroopan unionin ja Turkin välisen takaisinottosopimuksen välillä. Mielestäni 2002 alkaen siitä on käyty neuvottelu. Nyt olemme vuodessa 2010. Milloin tämä sopimus voidaan esitellä niin, että se astuisi voimaan? Sitten vielä lopuksi kysymys sivulta kolme. Teksti toteaa, että komissio aikoo noudattaa perusoikeuskirjan loukauksia kohtaan nolla toleranssia. Mitä teette oikein käytännössä maiden kohdalla, jotka rikkovat, jos ajatellaan romanien oikeuksia, varsin käytännössä, mitä aiotte tehdä? Oliks? No niin, kiitos kollegat. Nyt olemme jo myöhässä. Listan sulkemisen jälkeen vielä kaksi muutakin jäsentä on nostanut kätensä. Ehkä olisi ihan oikein, että he saavat tilaisuuden, mutta pitäytyvät kukin yhteen minuuttiin. Rova Mathieu. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain kysyä Rova Malmströmiltä, koska kollegalle annettu vastaus liittyen kausityöntekijöiden ei minua vakuuttanut. Haluaisin tietää, milloin tarkalleen aiotte tehdä esityksenne kausityöntekijöitä varten, koska tuli vaikutelma, että se ja valuu ja se mitä olette nyt sanoitte, ei minua vakuuttanut täsmällinen päivämäärä rouvakomission jäsen. Eh, finally. Kiitos. Lopuksi minuutti, rouva Makovi. Thank you. And thank you, Commissioner, for... Kiitoksia. Kiitos komission jäsen, tulitte paikalle. Eh, niin kuin kenties tiedätte, viime viikolla parlamentti hyväksyi suullisen julkilausuman eh, korruptioon jota vastaan. Eli sinne pyydettiin komissiota ottamaan käyttöön korruption valvontaväline jäsenvaltioissa. Miten aiotte vastata parlamentin eh, kehotuksen ryhtyä toimiin tässä suhteessa? Mr. Brons, will you... Brons, ihan lyhyesti sitten. Ik zal het eh, kort houden, voorzitter. Uh, met betrekking... Lyhyesti, todellakin. mitä tulee sitten viisa, viisumisäännösten höllentämiseen? Viime viikollahan meillä oli asiasta keskustelu ja silloin vaiettiin monista asioista, esimerkiksi Bosniasta. Ehkä Bosnian perustuslaki sulkisi tiettyjä kansanryhmiä, esimerkiksi vaikka, vaikkapa juutalaiset tietyistä toimista ja viroista – ja vaikuttaisi siltä, että, että, että Bosnian muslimit haluaisivat mainita äh, tämän sarjalain myöskin äh, perustuslaissa. Äh, bosnilaisia kyliä on paljon sellaisia, joissa tätä sarjalakia noudatetaan, niin siellä on, on myöskin sitten aseita jemmassa, minkä antaa ymmärtää, että Bosnia olisi tällainen terroristien turvapaikka. Oletteko moisesta perillä? Albaniassa hiljakkoin esimerkiksi oli suuri mielenosoitus homoja vastaan. Ja olisi aika hämmästyttävä, jos moinen maa hyväksyttäisiin ehdoitta tähän tällaisen sopimuksen. Tiedättekö näistä tapahtumista? Seuraava kysymykseni liittyy turva, turvapaikkaan kysymyksiin. Äh, toivottavasti tämä ei mene läpi. Äh, me hukumme ma- maahanmuuttajiin. Äh, sellainen paketti ei, ei sovi meille. Me emme tällä sietollisuuspolitiikkaa hyväksy keskitetysti johdettuna, vaan se on jokaisen maan oma asia. Mitä tapahtuisi, jos jokin maa halua, haluaisi ää, Lissabonista irtautua, niin kuin Tanska aikoina. Papa Nikolaou. Kiitos, herra Papa Nikolaou. Vieläkö te siis olemme todella myöhässä? Rova Malmström joutuu ongelmiin, jos hän joutuu vetämään yhteen kaikki langat. Mutta jos voitte pitäydyä alle yhteen minuuttiin, niin siinä se viimeinen sana. Eh, kirja Pitroppi, ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Kiitoksia kovasti komission jäsenet olette paikalla. Yksinkertainen kysymys. Nimittäin pakolaisrahastosta. Aikoo komissio tehdä aloitteen niin, että saadaan aikaan ohjelma uudelleen sijoittamiseksi. Tästä on kyllä puhuttu, mutta mitään ohjelmaa ei ole komissiolta tullut. Ja sitten vielä jäsenvaltion yhteisvastuusta mielestäni on tärkeää. Thank you. Kiitos komission jäsen Malmössä. Ei ole kovin helppoa vastata näihin lukuisiin kysymyksiin, mutta varmasti voitte sitä yhteen vedon vastauksena kaikkiin esille tulleisiin seikkoihin. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, yritän ainakin parhaani. Tukholman ohjelma, toimintaohjelma on oikeastaan lista toimista. Ja me pohdimme myös niitä seikkoja, jotka olivat parlamentin päätöslauselmassa. Yritämme sisällyttää ne tälle listalle. Osa toimista on esitelty teille jo ennen kuin Tukholman toimintaohjelma julkaistiin. Eikä ole poissuljettua, etteikö voisi tulla muitakin samaa kautta. Osahan on vielä virallisesti hyväksymättä. Osa kysymyksistä liittyi sukupuoliseen väkivaltaan – Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Luvut ovat järkyttäviä, tilastotiedot ovat järkyttäviä, mutta tämä kuuluu komission sen Redingin vastuualueeseen. Eli täytyy pyytää, että kun hän tulee niin hän käsittelee tätä aihetta kattavasti. Sitten yhteisvastuu, Jakolino kysyi tästä. Paljon on jo tehty yhteisvastuun hyväksi. Olemme uusineet Dublinin mekanismia, jotta voitaisiin huomioida ne äärimmäiset paineet, joita ajoittain kohdistuu tiettyihin jäsenvaltioihin. Me arvioimme Maltan projektia. Ihmisiä siirretään nyt Maltalta tämän projektin puitteissa. Se hanke on oikein hyvä ja katsomme mahdollisuuksia, mitä tälle olisi toteuttaa pysyvämmältä pohjalta. Ensi vuonna suunnitteilla on tiedonanto EUn sisäisestä vastuunjaosta tämän ehdotuksen ja muidenkin ehdotusten puitteissa. En usko, että tämä olisi pakollinen järjestely, vaan tähän sisällytetään muitakin kannustimia niin, että jäsenvaltiot sitten mielellään osallistuisivat. Lambrinidis, Turkki-kysymys. Kaikki ihmiset ovat mukana tässä takaisinpalautuksessa. Me olemme hyvin lähellä neuvottelujen päätöstä. Tiedän, että tämä on kestänyt kauan, mutta oikeastaan nyt vasta viime viikkoina olemme saaneet läpimurron. Ja Toki olen valmis sitten tiedottamaan teitä lisää tästä aiheesta, mutta olemme loppusuoralla. Sitten SWIFT ja EUn henkilöstö, olemme tutkimassa tätä amerikkalaisten kanssa. Katsomme, mihin tässä päästään. Sitten integraatio, kotouttaminen, Lissabonin sopimus antaa komissiolle uutta toimivaltaa tässä asiassa. Meillähän on jo käsikirjakin EU-tasolla. Siellä on esimerkkejä kaikista jäsenvaltioista, koska usein kotouttaminen eh, toteutuu hyvin myös paikallisella tasolla. Komissio määrittelee tiettyjä kriteereitä ja toimia, jotka voivat olla avuksi kotouttamisessa. Ja niin me järjestämme myös paljon konferensseja ja tiedonvaihtoa. Sitten korruptio, Rova Ladford, siellähän te olette. Makovitskin kysyi samasta aiheesta. Vuoden loppuun mennessä eh, esittelemme tiedonannon korruptiosta ja katsomme myös, minkälaisen arviointimekanismin saamme tähän käyttöön EUn sisäisesti. On tärkeää, että jos me haluamme säilyttää uskottavuutemme muiden, silmien, muiden maiden silmissä niin, että meillä on hyvää hallintoa ja demokratia toimii, meillä on oltava sisäiset valvontajärjestelyt ja on oltava paremmat mahdollisuudet puuttua tilanteeseen. Frontex ja rajavalvonta komissiohan, komissiotahan on pyydetty arvioimaan tätä tilannetta. Tämä ei ole oikeastaan ehdotus. Sitten turvapaikka, ulkoinen kehitys, yhteistyö. Meillä on yhteistyö DG eh, kehitysyhteistyön kanssa, Vivaksin kanssa. Me teemme eh, yhä enemmän yhteistyötä. Sitten nettisivut ja lapsiporno. Eh, meillä on kyllä dokumentaatiota todisteena aika lailla – Kansalaisjärjestöt ovat tehneet paljon työtä ja olemme valmiit toimittamaan teille tietoja, joihin voitte perehtyä halutessanne. Terrorismin vastainen taistelu. Edustaja Romero. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja sen takia olemmekin tehneet arvion kaikista niistä metodeista ja välineistä, joita meillä on käytössämme unionin sisällä, niin että havaitsisimme, jos jotakin puutteita tässä on. Meidän täytyy tehdä paljon enemmän niin, että voimme eh, ennaltaehkäistä radikalisoitumista. Meidän on myös parannettava koordinaatiota terrorismin vastaisissa toisissa. Infrastruktuuri vaatii myös kohennusta. Eli teemme ehdotuksia tässä tarkoituksessa. Sitten siis kaksi järjestelmä. Totta kai tämä on äärimmäisen pitkällinen ja, ja monimutkainen aihe, jonka olen perinnyt entiseltä vanhalta komissiolta. Me olemme kirjan kirjaimelta noudattaneet kyllä neuvoston tiekarttaa. Olen pyrkinyt suhtautumaan tähän avoimin silmin ja tuoreella otteella. Jäsenvaltion asiantuntijat totta kai ovat mukana tässä arviointityössä. Katsomme nyt, mitkä voisivat olla jatkovaiheet niin, että pääsisimme sitten toiseen vaiheeseen virstanpylväälle syksyyn mennessä ja jäsenvaltioiden asiantuntijat sitten heinäkuussa tai viimeistäänkin syksyn alussa esittävät arvionsa. Olen välittänyt tiedon koelijoille siitä, että pidämme teidät ajan tasalla ja yritämme tehdä mahdollisimman avointa työtä myös tämän valiokunnan suuntaan, koska tiedän, että olette tästä kovin kiinnostuneita. Haluatte myös arviot lopullisista kustannuksista meidän täytyy luonnollisesti saada tietoja myös sopimusosapuolelta ja siitä, jos mahdollisia viivästyksiä tulee. Sitten Bosnia-Herzegovina tätä kysymystä käsitellään teknisesti, koska kriteerit ovat avoimet, seurattavissa olevat. Edistys on ollut huimaa, mutta edelleenkin on auki olevia kysymyksiä. Me teemme yhteistyötä myös jäsenvaltioiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta voisimme arvioida, kuinka kauan näiltä mailta vie, että ne voivat täysin täyttää kriteerit. Onko nyt kyseessä ehdollinen kyllä vai vaaditaanko vielä muutama viikko? Uskoisin, että muutama viikko työtä vielä vaaditaan. No sitten laiton maahanmuutto ennen kesälomia heinäkuun, kesäkuun heinäkuun vaihteessa. Komissiollahan on valtava määrä ehdotuksia tulossa, joten täytyy keskustella vielä pääsihteerin kanssa siitä, mikä on, on sitten lopullinen päivämäärä, mutta joka tapauksessa ennen kesätaukoa. Tässä ei ole mitään poliittisia äh, näkökohtia, vaan kyse on, on sisäisistä konsultaatioista ja se vie aikaa. Sitten ilman vanhempia tulevat alaikäiset muuttajat. Jokaisella alaikäisellä on oltava joku edushenkilö, joka voi olla mukana prosessissa kautta linjan. Ja toivottavasti jäsenvaltiot voivat hyväksyä tällaisen järjestelyn. Korruptio, no niin. Puheenjohtaja, uskon, että vastasin kaikkiin kysymyksiin. Pyrin tekemään työtä parhaani mukaan. Osa kysymyksistä hän liittyy Redingin vastuualueeseen ja hän tulee valiokuntaan vieraaksi kanssa myöhemmin. it's been good enough. Kiitoksia. Ihan hyvä. Enemmän kuin hyvää. Kovasti arvostamme teidän ponnistelujanne esittää yhteisveto, yhteenveto kaikista ponnisteluista. Mielestäni tämä osoittaa, eikä ensi kertaa, että me tarvitsemme tämän tyyppisiä tapaamisia mahdollisimman usein, mahdollisimman paljon. Paljon on kysymyksiä ja kiinnostusta, eli paljon tarvitaan keskustelua. Kiitos tästä ja me kutsumme teidät jatkuvaan keskusteluun, niin että tulette varsin usein. Huomaatte, että aina kysymyksiä kyllä löytyy. Toivottavasti vastauksia. Kiitoksia. 信你。So colleagues, if you please. Kollegat, no niin, jos sopii, jos sopii, niin jatkamme kohtaa neljä. Herra Kleist, työnjärjestys puheenvuoro. Ja, tämän u, meneer de voorzitter. Nu, het, het Kiitos puheenjohtaja me äh, kutsumme Rova Malmströmin tänne jo kauan kauan äh, sitten, niin aina kun äh, komissaari valiokuntaan, valiokuntaan tulee, kysymyksiä on valtava pino. Ja kuten itse totesitte, meidän tulisi kutsua Malmström tänne paljon tiheämmin, tiheämmin näitä asioita keskustelemaan. Nyt tässä esimerkiksi PNR-kysymyksessä ei ole ehditty ollenkaan konsultoida toinen toisiaan ja ihmiset eivät saaneet puhua rauhassa, eikä kysymyksiin ollut tarpeeksi aikaa, eikä hänellä vastauksiin ollut tarpeeksi aikaa. Useammin ja pidemmäksi aikaa, kiitos. Kirjaamme tämän, olemme kyllä samaa mieltä. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tämä kirjataan. Kysymyksiä oli paljon. Olen aivan varma, että meidän pitäisi tavata useammin komission jäsenen Malmströmin kanssa varmastikin esitämme hänelle, että hän tulisi lipevaliokuntaan niin usein kuin hän pystyy. Nimittäin tässä kyllä ihan riittävästi on eväitä keskustelulla jatkossakin. Mutta huomasitte, me ylitimme ajan, joka oli ajateltu tätä varten paljoltikin. Ja mielestäni on ihan oikein, että me arvostamme hänen ponnisteluja myös täällä. Että hän tekee parhaansa vastauksia antaessa. No niin sitten kohtaan neljä. Komiteamenettely. Merirajavalvonnassa Frontex. Asian Euroopan yhteisön tuomistuimeen käsiteltäväksi saattamista koskeva pyyntö Jurille. Tämä liittyy siis Frontexiin ja neuvoston päätökseen siitä. Kaikki tietäneet, että me olemme keskustelleet USAan otteeseen neuvoston päätöksestä, jossa muutetaan rajavalvontamääräyksiä, joita käytetään niin silloin, kun Frontexin on puututtava merellä. Koordinaattoristit tarkastelivat neuvoston päätöstä. Se on julkaistu myös julkis- äh, virallisessa lehdessä. Nyt se viedään tuomioistuimeen. Menettely syistä. Ja Euroopan parlamentin oikeuden yksikö on tarkastellut sitä, ja siinä tarvittaisiin vahvempi oikeusperusta, niin, eikä, niin sitä ei käsiteltäisi komiteamenettelyssä. Oikeusperusten valiokunnan on lähetetty siis kirja luonnos. Sehän on tässä toimivaltainen ää, valiokunta suhteessa tuomioistuimeen myös. Ja olemme esittäneet tätä kirjettä ja pyydän, että tuette kirjan luonnosta. Herra Busuttil on esittänyt, että pyydämme tuomioistuinta huomioimaan, mitä vaikutuksia tällä kiistanalaisella päätöksellä on, mutta että päätös annettaisiin vasta sitten, kun päätös on tehty. The floor to see whether there's some member or coordinators. Onko täällä joku jäsen tai koordinaattorina, kun halusi tätä kommentoida. Herra Cashman näytti nostaneen kätensä. Jannis Pleskart, herra Cashman. Um, I don't know if Geneva... Kiitoksi. En tiedä. Äh, Geneva tuolla heilutti, heilutti ehkä, vain, ehkä hän vain tervehti, tervehti minua ja minä tervehdin häntä. Ei tässä sen, sen kummempaa. Kuten sanoitte, aika, aika, aika rientää lyhyesti. Ryhmänne äh, val, va, äänesti tämän hankkeen puolesta. Me pidimme, äh, haluaisimme, että asia käsitellään äh, noudattaa tätä kiireellisyys- ja suhteellisuusperiaatetta tässä loppupuolella paperia toistamme, että nämä toimenpiteet pitää pitää yllä niin kauan, kunnes tuomioistuin saa päätöksen aikaiseksi. Miten voitteko vakuuttaa, että laki oikeusasian valiokunta ottaa tämän oikeudellisen sisällön asianmukaisesti huomioon? Ja mitä tulee herra Busutiliin, hänen kommenttiinsa parlamentissa siinä oli hyvin lyhyt keskustelu ennen tätä äänestystä. Hänen, hänen mukaansa nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä. Aikooko herra Busutil Frontex-asetukseen direktiiviin sisällyttää nämä toimenpiteet koskien etsintää ja, ja, ja, ja pidätyksiä, tai, niin kuin me pidämme tarpeellisena. Sen, tämän vastauksen saatuamme päätämme kantamme. Kiitos. Selvä, rouva Hennis Plaskart, käsi oli ylhäällä. minä pyytän puheenvuoron, haluaisin, että toimitetaan äänestys. Then. Selvä. Rova Gönts. Thank you very much. I wanted to say the same. Kiitoksia. Sanoisin sama kuin herra Cashman. Sisältö on erittäin tärkeää meille. Haluamme olla aivan varma, varmoja, että se ei jää ilmaroikkumaan, jos me sitten äänestämme sen puolesta. Mrs. Weber? Extremely briefing. It, it is indeed the... Äärimmäisen lyhyesti. Sisältö on äärimmäisen tärkeää, mutta yhtä tärkeää on myös toimielinten kompetenssi. Jos epäilys on siitä, että toimivaltuuksia on ylitetty, niin sitten tuomioistuimen on todettava, onko näin käynyt vai ei. Ja jos näin on, niin ryhmäni äänestää puolesta. Some questions have been made. Kysymyksiä on esitetty suoraan Busuttille Simon. Well, if I understand correctly. Kiitos, sikäli ymmärsin oikein. Kaksi kysymystä ainoastaan esitettiin. En, ensimmäinen kysymys pitäisi esittää oikeudelliselle yksikölle pikemminkin. Tämä kuuluu heidän äh, toimivaltansa et kysymys siitä, että olenko avoin et sille, että nämä toimenpiteet otetaan ähm, mukaan Frontex-esitykseen, äh, josta, jossa olen esittelijä. En minä mitään EU-lainsäädäntöä e esittä, minä vain olen tämän asian esittelijä. Mutta oli miten oli, olen to- toki valmis varjoesittelijöiden kanssa tekemään yhteistyötä ja katsoa, että pääsemmekö tässä sopimukseen. Halusin kuitenkin muistuttaa, että että vaikka, äh, vaikka, vaikka Frontexin äh, toimivaltuuksia nyt uudelleen tarkastellaankin, nämä toimenpiteet ovat erilaisia siinä mielessä, että, äh, että, että ne otetaan käyttöön joka tapauksessa siitä riippumatta, miten Frontex-esityksen käy. Eli tässä on kaksi erillistä ehdotusta. Jos varjoesittelijät hyväksyvät, että se otetaan mukaan yhteistyöneuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa, toki se minulle passaa. As to the legal concerns... Sitten oikeudelliset näkökohdat, ne tulevat esille ehkä parlamentin oikeudellinen yksikkö haluaisi jotain sanoa. No, no point here. Eikö mitään täällä? Then, yes, please. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and dramatic for the... Kiitoksia. Olen oikeasta yksiköstä todellakin kysymyksiä, jotka tässä kiistaanalaistetaan standardikäytäntö. Kiitos. Then, then. Eli, eli, eli aiomme äänestää. Favor. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Esitys on hyväksytty. Sitten eteenpäin. We see point number six. Kohta kuusi. Precisely. Nimenomaan parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodesta 2011 pääluokka 3 komissio. Tämän tarkoituksena on käydä ajatusten vaihtoa. Me tiedämme, että tässä on kyse ensimmäisestä keskustelusta 2011 talousarviosta. Ensinnäkin me kuulemme komission alustuksen sen jälkeen jäsenet voivat käyttää puheenvuoronsa. Minä olen laatinut työasiakirjan. I see. No, it's point... Ei kun anteeksi. Niin, olen pahoillani. Tässä minut oikaistiin, eihän se nyt ole kuutonen kuin tulee, vaan viitonen ensin. Oleskelu- ja työskentely koskeva yhden hakemuksen menettely, olen pahoillani, siis numero viisi. Yhden hakemuksen menettely. Tässä meillä on ollut ASOK-äänestys ja olemme kuulleet neuvosteluista neuvoston kanssa. Sitten viime kokouksen Rova Mathieu on työstänyt tätä arkaluontoista aihetta 5. toukokuuta. Hän tapasi komission neuvoston. Silloin keskusteltiin kompromisseista, joita oli sovi, joista oli sovittu jo varjojen kanssa. Nyt hän esittää yhteenveron näistä tärkeimmistä tuloksista. Muistan, että myös, että 25. maaliskuuta työllisyysvaliokunta hyväksyi oman osuutensa – direktiiviluonnokseen. Puheenvuoron saa nyt siis ensin esittelijä Mathieu, sitten herra Ferkas, jos hän on paikalla. Hän on ASOK esittelijä, mutta ensin kuulemme Rova Mathieutä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin sanoitte, äänestys on käynty ja me tiedämme, että viime viikolla edistettiin toiseen epävirallisen trilogiin. Siellä päästiin sopimuksiin äh, asioista, jotka koskevat liivevaliokuntaamme ja olemme toimivaltaisia tästä tehostetusta yhteistyöstä soveltamisalalla. Kaikki toimii kutakuinkin hyvin, paitsi tietyissä seikoissa, joita vielä pitää työstää. Halusin myös Malmströmiltä kuulla hieman täsmennyksiä siitä, minkälaista tekstiä komissio ehdottaa kausityöntekijöiden suhteen, koska me nimenomaan haluamme korostaa tätä seikkaa. Työllisyysvaliokuntahan on jo äänestänyt, mutta tietyt poliittiset ryhmät haluavat sisällyttää kausityöntekijät soveltamisalaan. Kello 17 on varjoesittelijöiden kokoontuminen, joten nyt en oikeastaan voi sanoa, mikä heidän reaktionsa on, mikä on siis äh, poliittisten ryhmien reaktio tietoihin, joita saamme Malmströmiltä. Malmströmhän on luvannut ehdotuksen ennen kesäkuun loppua. En tiedä, mikä on poliittisten ryhmien kanta siis. Tässä on siis ensimmäinen seikka, joka hieman hiertää ja jarruttaa. Meillä on tiettyjä kompromisseja siitä lähtökohdasta, siitä tavasta, jolla tällaista yhden luvan menettelyä otettaisiin käyttöön. Lähteekö tämä jäsenvaltiosta vaikka, vai sitten kolmannen jäsenvaltion he, asukkaan asuinmaasta? Voiko sitä asukas itse hakea? Tässä ne konkreettiset asiat, joita me nyt pyrimme työstämään niin, että saisimme poliittisten ryhmien kesken kompromissin aikaiseksi. Muutoin muissa asioissa meillä ei ole tässä ylitsepääsemättömiä ongelmia. Ja toivon, että nämäkään, jotka mainitsin, eivät ole ylitsepääsemättömiä. Ja toivon, että löydämme niihinkin ratkaisun. Puheenjohtaja, olen valmis kuuntelemaan keskustelua. Kiitos. Merci, Kiitoksia. Sitten äh, Serkas äh, työllisyysvalikunnan esittelijä ei ole paikalla. Nyt varmaankin on hyvä hetki kuulla komission edustajia, sitten jäsenet, vieraita ensin ja jäsenet malttakot mielensä. Mikä on nimenne? En näe nimeänne tänne asti. Eikä kuulu nimikään. Oh, Mrs. Mrs. Okay. I'm since, since some time I'm here and I minä olen paik- paikalla. Muistan, että viimeksi olimme mukavassa TV-väittelyssä. Muistan, että varmaan naamani. Let's, let's say, um, I don't have... Niin. Jatkan sit sitten Flaami. Shadow Rapporteur. sitten Flaamiksi. Tämän papereita minulla on, odotan niitä avustajilta. Öö, niin, hyvät näistä Minä olen tässä aiheessa varjoesittelijänä sosiaalivaliokunnan riveissä. Ja, ja oli mielenkiintoista kuulla edustaja Mathieu'n mietintö. Hänellä ei varmaankaan ole mitään vaikeuksia minun valiokuntani jättämien muutos, muutosesitysten kanssa. Jo, tai ainakin tämä oli kysymys oikeastaan. Rova Mathieu viittasi näihin kausityöntekijöihin. Tätä asiaa sosiaalivaliokunnassa ole käsitelty ollenkaan, vaan tässä valiokunnassa – jos minä olisin tämän valiokunnan jäsen, herra puheenjohtaja, minä en haluaisi tässä direktiivissä kajota kausi työntekijöihin ollenkaan. Miksi? No siksi, koska heidän työ työskentelyaikansa on hyvin lyhyt tai lyhytkestoista aina kerrallaan, mikä tietysti vaikuttaa heidän sosiaaliturvaansa ja muun työeläketurvaansa ja muun Ei, ei, ei heitä voi panna samalle viivalle muiden työntekijöiden kanssa. He, he, tämähän on ihan eri järjestely, josta tässä on kysymys. Minä, minä sanoisin, että meistä, meidän valiokuntamme mielestä tämä ei kuulu tähän direktiiviin. Kiitos Rova Umen. Rova Göns. Kiitoksia kovasti. Koska Blinkiewicz ei ole paikalla, hän on varjoesittelijämme SD-ryhmästä, niin lyhyesti esittelisin uh, kantamme. Yhtäältä olen Rova Malsumilta jo kysynytkin kausityöntekijöistä, ja on äärimmäisen tärkeää, että meillä on yleiset puitteet muuttotyöntekijöille, siirtolaisyöntekijöille, niin että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Eh, Sitten epävirallisista kolmikantaneuvotteluista, niin niitä varten me tuemme esit valmistelijaa. Siellä on kaksi tärkeää kysymystä meidän mielestämme STD-ryhmässä yhtäältä. asiakirjat ja niiden tarve Se on yksi kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Lisäasiakirjoilla ei voi olla sama merkitys kuin yhdellä luvalla, muuten siltä menisi pohja. Sitten kriteerit. Tässäkin jäsenvaltioiden täytyy päättää, tehdäänkö työnantajan kanssa jotain tämän yhden hakemuksen kohdalla se voidaan evätä tai se voidaan hyväksyä objektiivisin kriteerein. Avoimuuden kannalta tämä on tärkeää, kuten myös turvallisuuden kannalta, että löytyy tässä hyvä kompromissi. Kiitos. Thank you, Mr. Busut. Kiitoksia, herra Busutil. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitos. Lyhyesti. Sosiaalidemokraattien kantaa ymmärrän koskien kausityöntekijöitä. Mutta minä kuitenkin kannatan Omenin kantaa siltä osin, että tämä ei ole oikea paikka tätä asiaa, koko asiaa käsitellä. Juuri, juuri sen vuoksi muutama hetki sitten pe- penäsimme Rova Malmström, Malmström, Malmström, Malmströmiltä ehdotusta näistä kausityöntekijöistä nimenomaan. Ja niin, että, että voimme varmistaa, että, että ei tämä asia nyt unohdu. Ja hän on tässä kaikkien kuulen sitoutunut tähän ehdotukseen lähiviikkoina. Sen vuoksi äh, tästä asiasta ei enää luulisi olevan vaihetta kistellä. Se äh, vaikuttaa nyt selvältä, että tähän, se ei istu tähän asiaan, muuten joudumme vaikeuksiin. Mrs. Ernst. So, jetzt geht's. Ja, vielen Dank. Kiitos. Että, että, että on, niin kuin näistä muutosesityksistä on, on, on, on selvää, että, että, että, että moit, kaikista asiasta olla yksimielisiä. Meillä on selkeitä ongelmia, jotka olemme myöskin keskustelussa tehneet selväksi. Esimerkiksi tämä ää, ää, laajuus, jotte, jolle emme löydä perusteita. Tässä on ongelma sinänsä, kun tässä on eri, eri, erilaisia työntekijäryhmiä, joilla on sitten erilaiset oikeudet tai sellaisia työryhmiä, työntekijäryhmiä, joilla ei oikeastaan mitään oikeuksia ole. Tänä vaikuttaa hyvin viehättävältä asetukselta, mutta, mutta niin se näitä oikeastaan jäävä muuksi kuin kuolleeksi byrokratian kirjaimeksi. Ajatelkaa se, sellaista käytäntöä, missä työn, työnantaja ää, voisi pestata tällaisen ää, kausityöntekijän. Silloin, se, silloin silloin hän tietää, että hän, hän joutuu tämän kaiken byrokratian hoidettava. Hän, hän on kaikissa vastuusta siitä. Hän voi myöskin sitten painostaa omalla tavallaan tätä työntekijää, joka tilanne saattaa sitten äityä aika mutkikkaaksi tämän työntekijän paran kannalta. Voi olla hankala, hankala sitten sitä työtä, työtä siellä enää jatkaa siinä työpaikassa. Toinen seikka, josta haluaisin vielä muistuttaa. Mehän toivomme tietysti, että tämä asetus kytketään työttömyyteen. Sinänsä me on ehdotus, neuvostos, ehkä on näkee sen toisin, mutta tässä työttömyystilanteessa voisi voisi äh, mahdollistaa sitten henkilön äh, uuden työ, sen, että henkilö etsisi uutta työpaikkaa eikä välittömästi lähtisi sitten ähm, pois. Sitten vielä tässä äh, kohtaan 19 komissiossa totesin, toteaisin sen verran, että sitä, että siltä osin emme kyllä äh, usko voimamme saavuttaa hyvää pohjaa tälle koko direktiiville. Ei ole muita huomioita, ei muita jäseniä sitten. Kuullaanpa neuvostoa. Take the floor. Haluaako neuvosto puhua? Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia kovasti puheenvuorosta puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti sanoisin vain, että olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä Ruva Mathieu valmistaja totesi. Me olemme tehneet tänä asti hyvin organisoitua työtä yhteistyön hengessä rakentavasti ja hän otti esille ne kysymykset, jotka ovat vielä avoinna, jotka on ratkaista. Olemme sitä mieltä, että nämä kysymykset eivät ole riittäviä syitä niin, että olisivat esteenä sopimukselle. ASOK-äänestys merkitsee sitä, että se on ollut myönteinen ja tiedämme, mitkä ovat keskeisimmät kysymyksetkin tuossa valiokunnassa. Siksi voimme aloittaa neuvottelut samassa yhteistyön hengessä niin, että tämä ensimmäisessä käsittelyssä hoidettaisiin. Sen vain minä nyt haluaisin kertoa neuvoston puheenjohtajavaltion nimissä. Yes, señor Duenas. Kiitos, herra Duenas. Näin keskustelu päättyy, ainakin tällä haavaa. Jos jollekin oikein mitään kommentteja, Voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Numero 6. Kohta kuusi. Ahora sí. Nyt siis kyllä tosin. Parlamentin päätös 2011 talousarvioesityksestä komission pääluokka. Tämä on ensimmäinen keskustelu 2011 talousarviosta me kuulemme ensinnäkin komission puolelta lyhyen alustuksen sen jälkeen ja sen ne saavat puheenvuoromahdollisuuden. 2011 on ensimmäinen vuotuinen talousarvio uudessa budjettimenettelyssä Lissabonin sopimuksen nojalla. Vain yksi käsittely parlamentissa ja neuvostossa. Se merkitsee sitä, Uh, within the parliament, the specialized committee will have to cooperate Eli meidän täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä parlamentin ja erityisvaliokuntien kanssa. Ja komissio on siis jo huhtikuun 27. päivä esittänyt talousalueen esityksen. Nyt budjettivaliokunta on valmistelemassa omaa mietintöluonnostaan tuohon. Jourouva Jedrzejewska. Is that so? Menikö oikein? Jedrzejewska on esittelijä. On niin vaikea ääntä sitä, että anteeksi nyt vain, niin että lipevaliokunnan jäsenetkin saavat mahdollisuuden reagoida tässä varhaisessa vaiheessa näihin esityksiin ja tehdä myös tarkistuksia. Tämä keskustelu järjestetään nimenomaan tätä tarkoitusta varten tänään. Tässä asianomaiset asiakirjat, siis komission talousarvioesitys, ja itse olen laatinut myös työasiakirjan. Olen tässä lausunnon laatijana. Siinä on yhteenveto 2009 talousarvion täytäntöönpanosta ja siellä on myös ennuste vuoden 2011, kuten myös lausuntoluonnos Rova Jerzyjevskajasta. Kaikki nämä lähetettiin viime perjantaina jäsenille. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on keskiviikko 12. päivä toukokuuta 2010 puolelta päivin. Ja nyt kuulemme komissiota herra De Brover. Onko hän paikalla? On, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Vous avez... Kiitos puheenjohtaja. Te itse viittasitte lyhyen esitykseen ja tässä sana lyhyt on tärkeä, kun otetaan huomioon kellonaika nyt näin iltapäivällä. Eli tässä tiedot, jotka meillä on, on teille välitettävänä, ne ovat hieman yksityiskohtaisempia siitä perustelusta, joka on inspiroinut meitä tämän ehdotuksen taustalla. Siis budjetti, talousarvioesitys 135 äh, miljardia maksumäärärahoina. Nämä ovat määrättäviä korotuksia, koska tämähän muodostaa 12,8 prosentin korotuksen sitoumuksissa, maksusitoumuksissa ja 15,4 prosentin korotuksen maksumäärärahassa. Tämä korotus liittyy ohjelmointiin, alustavan ohjelmointiin, joka toteutettiin äh, rahoitusnäkymien pohjalta. Rahoitusnäkymät sitten hyväksyttiin viranomaisen toimesta ja tässä tietenkin oli tietyt määrärahat oikeus- ja sisäasioiden varalta ja äh, ne olivat hieman äh, takaohjelmoituja, ikään kuin jälkikättöisesti ohjelmoituja, joten täytyy toimia niin, että tässä talousarvioesityksessä sitten ne huomioidaan. Tämä lisäys mahdollistaa niin ikään meidän mielestämme sen, että voimme kattaa vuonna 2011 uudet budjettitarpeet, jotka johtuvat siitä, että täytäntöönpanemme panemme Tukholman toimintaohjelmaa ja Dublinin ohjelmaa, jotka komissio esitteli ja joista, edust- jo- joista Rouva Malmström puhui teille juuri hetki sitten. Näin sitä marginaalia äh, lavennetaan, joka meillä on käytössämme rajoitusnäkymissä. Tämä marginaali on noin 70 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon ne sitoumusennusteet, joita meillä on suhteessa SIS-2-järjestelmään. Kysymys, joka nyt on noussut esille äh, talousarvioesityksen tutkinnan yhteydessä budjettivaliokunnassa, on se tapa, jolla on huomioitu virastojen tarpeet. Tässäkin olemme pyrkineet mahdollisimman tiukkaan kunnioittamaan äh, ohjelmointia, josta alun perin, alun perin sovittiin. Meillähän on täytäntöönpanon vaiheessa äh, eurooppalainen turvapaikkavirasto. Määrärahat äh, siirretään niin kuin sovittiin pakolaisrahastoon. Ja tämä selittää puolestaan sen, että pakolaisrahaston rahoitus on nolla tasolla ja totta kai nousu on varsin huomattavaa verrattuna muihin rahoitusvälineisiin, kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikan rahoitusta. Tämän pitäisi ennen vuoden loppua mahdollistaa sen, että saamme toiminnan käynnistetyksi tässä virastossa. Sitten meillä on määrärahoja, joita siirretään sisjärjestelmän tarpeisiin. Ne ovat toi, vielä toistaiseksi varauksessa, koska tässä täytyy saada aikaiseksi oikeusperusta näiden virastojen toiminnalle. Lisäys on myös tulossa Eurojust-rahoitukseen. Tämän pitäisi mahdollistaa se, että otetaan hoitaakseen tietyt uudet tehtävät, jotka ovat syntyneet muun muassa siitä, että meillä on olemassa yhdystuomareiden verkosto. Me kunnioitamme tiukasti tätä ohjelmointia, josta on sovittu. Kenties sitten uusiin tehtäviin liittyy myös uusia tarpeita, jotka tulevat esille jatkossa, mutta ne eivät ole vielä tänä päivänä tiedossamme. Tärkeää kuitenkin on se, että neuvosto pääsee yksimielisyyteen äh, sisäisen turvallisuuden strategiasta, äh, jota komissio tulee ehdottamaan syksyllä. Tässä viittaa myös äh, rouva Malmströmin puheenvuoroon. Ja sitten, jos tapaus nousee esille, niin sitä käsitellään sitten myös poliisiviranomaisen näkökulmasta nämä määrärahan korotukset perustuvat tarveharkinnalle, arvioille ja myös käytettävä, käytettävissä olevien määrärahojen käyttötahdille. Me pyrimme rajoittamaan menomäärää niihin hallintomenoihin, jotka meillä on alustavissa tiedoissamme, niin että kunnioitamme tasapainoa tässä aiheessa toiminnallisesti. Tässä oikeastaan ne tärkeimmät äh, tiedot, arvoisa puheenjohtaja, jotka ovat meidän pohdintojemme taustalla. Ja luonnollisesti, jos toivotte, niin mielelläni vastaan valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin, täsmällisimpiin kysymyksiin, joita voisi kenties syntyä tässä näkemysten vaihdossa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Mr. Kiitoksia, herra de Bruver. Nyt Lippivaliokunnan jäsenet, sana on vapaa. Simon Busuttil, ai ei. Van der Kamp. Voorzitter, dank u zeer. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin ilmaista kiitoksini tästä työasekirjasta. Siitä se on hyvin selvää tekstiä. Nyt tiedämme tarkkaan, mikä te, mikä tilanne on. Vuoteen 2009 liittyen minä haluaisin esittää muutama kysymyksiä. Ensinnäkin, turvatoimenpiteissä ilmeni alikäyttöä. Ja sitten huomasimme, että että äh, kaikkia varoja ei myöskään käytetty, mutta siis sitä on äh, selitykset sitten tämä SIS äh, ja vajaa käytölle. Sitten kohtaan 20, tai siis vuoteen 2011 ajatellen kansanpuolue katsoo, että vapauden turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alueen budjetti on kasvussa ja se on erittäin tärkeä meidän kannaltamme, koska haluamme, että Tukholman ohjelma todella toteutetaan mutta hyvällä niin osoittain hyvää poliittista tahtoa, mutta täytyy tietysti varmistua sitten siitä, että myöskin rahoitus muodostuu riittäväksi. Eli tältä osin äh, suhtaudumme myönteisesti paha vahinko, ettei, ettei vuoden 2009 varoja käytetty täysimääräisesti. Mutta 2011 osalta olemme tyytyväiset tähän käänteeseen. Kiitos. Edustaja Jakolino. No, no. Ai nytkö busut ja nyt sit haluat puhua? Thank you, Mr. President. Well, actually... Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan haluaisin kuunnella ja mikrofoni katkesi. Actually want all... Niin, oikeastaan. Aina haluan puhua tietysti, mutta haluaisin, että ryhmämme varjo saisi ensin puhua. En minä tässä mieltäni näin nopeasti muuttanut, ei huolta siitä. Niin, mitä tässä nyt halusin kannattaa esille? Haluan tässä tehdä esityksen. Se on tullut aikaisemminkin esille. Se liittyy tapaan jolla käymme keskustelua tai hyväksymme lausuntomme budjettilautakunnan valiokunnalle virastot ja sitten toimivalta tai sitten rahoitus meidän valiokuntamme toimivallan osalta. Olen ajatellut, että on aivan selvää, että tässä valiokunnassa käytävä poliittinen keskustelu on tärkeää. Mutta tämä aihe on ehkä kaikkein tärkein. Ilman rahoitus voimavaran, kuten herra van der Kamp totesi, ilman rahoitusta, jota annetaan poliittisen toiminnan käyttöön, niin turhaan edes tehdä poliittisessa päätöksiä, jos ei ole rahoitusta. Kuitenkin olen sitä mieltä, että emme voi tukea lausuntoa vilpittömästi, ellei ole jatkuvassa yhteydessä virastoihin, joista käymme keskustelua. Meidän täytyy tavata heitä säännöllisesti ja kuulla heiltä heidän suunnitelmista seuraava vuotta varten. Miten voimme lausua mitään ensi vuoden virastoista ja heidän talousarviostaan, ellei ole käyneet keskustelua heidän ensi vuoden suunnitelmistaan. Eli se pitäisi kääntyä kunkin viraston vastuuhenkilön puoleen meidän toimivaltamme puitteissa ja pyytää heitä tulemaan tänne kertomaan ensi vuoden suunnitelmistaan. Ja vasta sitten voimme miettiä johdonmukaisemmin kantamme budjettiin. Tämä koskee myös ohjelmien rahoittamista. Tässä olisi kysymys myös komissiolle, jos sopii. Komissio oli luvannut meille jo aikaisemmin tänä vuonna, että se alkaisi tarkistaa sitä, miten varoja on myönnetty solidaarisuusohjelmiin, siis meidän toimivaltamme puitteissa – mitä kuluja on syntynyt. Mielestäni on erittäin tärkeää saada yksityiskohtainen selvitys komissiolta siitä, miten tämä on sujunut. Se auttaisi meitä tekemään parempia päätöksiä, kun ensi vuoden talousarvosta päätetään. Ei saa unohtaa, että meidän lausuntomme menee budjettivaliokuntaan, mutta budjettivaliokunta usein luottaa siihen, että me teemme valiokunnassa lopullisen päätöksen ensi vuoden talousarviosta. Korostan tätä nyt teillä puheenjohtaja. Tätä asiaa käsiteltäessä meidän pitäisi mennä yksityiskohtiin seikkaperäisesti asianomaisten virastojenkin kanssa selvittää, miten veromaksajien rahoja, EUn rahoja käytetään solidaarisuusotsikon alla eri ohjelmissa. Thank you. Kiitos. Edustaja Kolino. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan täsmällisesti. Maailmanformalta jo kysynkin jotain. En ihan kaikki saanut vastausta, mutta varsinkaan yhteen en saanut vastausta ja siksi käännyin tässä komission puoleen. Tukholman ohjelmassa ja päätöslauselmassa on muun muassa ajateltu, että siellä annetaan solidaarisuustukea niille jäsenvaltioille, jotka ovat tukahtumassa vankien määrään vankiloissa, kun on kyse Euroopan unionin ulkopuolisista henkilöistä näissä vankiloissa. Marraskuussa 2009 hyväksyttiin päätöslausumaa tästä. Kysyn, onko osoitettu määrärahoja tai parametreja jäsenvaltioita varten ihan konkreettisesti. Sitten huumausaine riippuvat. Emme ole vieläkään pystyneet esittämään kunnon kysymystä ilman sään päätöslauselmaa täysistunnossa siis heidän kuntouttamisensa liittyen. Onko olemassa jotain konkreettisia kohtia tai osoitettu määrärahoja 2000 2012 menee umpeen tämä huumausaineen riippuvuutta vastustava ohjelma Kiitos. Mr. Papa Nikolau. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi ensinnäkin kysymys komissiolle. Ja haluaisin hieman täsmennyksiä vielä. Tämän lainsäädäntökauden alussa – kun äänestimme talousarviosta 2010. busutille ja minä teimme tarkistuksia ja täällä oli myös määrärahaehdotuksia. Nyt sitten määrärahat ovat turvapaikka- ja turvallisuuskysymyksissä nousemassa. Haluaisin tietää, mistä syystä, nyt kun pyritään tehokkuuteen. Eh, vuonna 2009 eh, oli kuitenkin käyttämättömiä määrärahoja. Onko tämä jäsenvaltioiden vika, oliko byrokraattisia ongelmia vai jotain muita syitä, joista meidän tulisi olla tietoisia, kun jaamme määrärahoja? Voin oikeastaan yhtyä siihen, mitä puheenjohtaja äsken sanoi. Olen ollut eh, täällä vasta jonkin aikaa. Monet täällä ovat ensikertalaisia. Olisi hyvin hyödyllistä, että meillä olisi jonkinlaisia kuulemisia, joko teidän aloitteestanne tai muutoin, niin että kaikissa näistä virastoista ja ohjelmista saisimme paremmin tietoa. Voisimme tutustua, perehtyä niihin ja saisimme hieman kattavamman kuvan yleistilanteesta. If there are no further... Jos ei muita huomioita ole, ei taida olla. Eiköhän nyt ole korkea aika, että komission edustaja Rade Ruver vastaa näihin kysymyksiin. Ja varsinkin tähän toistuvasti esille tulleeseen esitykseen, että olisi jonkinlainen seminaarien, seminaari kaikista meidän valiokuntaan liittyvistä virastoista – että voisimme ei pelkästään ennustaa, vaan arvioida myös asianmukaisesti, minkälaisia varoja tarvitaan niiden toimintaan. Herra de Bruver. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. No niin. Ensinnäkin liittyen 2009 toimeenpanoon, Van de Karp itse vastasi siihen, että Suurissa tietojärjestelmissä laajentuminen on aivan ilmiselvää. Sitten erityisohjelmissa selitys on yksinkertainen. Kyse on suorassa hallinnassa olevista ohjelmista. Niissä käytetään klassista budjetekniikkaa, eli tarjouskilpailu, tai sitten arvioidaan niiden vastaanotettujen pyyntöjen pohjalta 2009 ei ollut kovin hyvä vuosi noilta osin. Ja sinne tuli rajoitettua kokoa edustavia ehdotuksia ja me emme pystyneet näistä valitsemaan riittävästi. Siksi emme pystyneet käyttäneet rahaa, koska me nyt vain käyttämisen olemme halunneet sitä käyttää vaan silloin, jos on syytä käyttää sitä niiden esitysten perusteella, mitä meillä on toimitettu. No totta kai sitten toinen tapaus, joka tuli esille mutta virastoihin liittyen, Frontex on kaikkein ilmeisin niistä. Toimitusjohtaja jo aikanaan puhui teidän valiokunnassanne. Tässä on tullut jo kompensaatiokin, koska me olemme pystyneet kolme miljoonaa sitoumusmäärärahaa pystyneet lykkäämään ihan varanhoitoasetuksen mukaankin Frontexin kohdalla. Sitten täsmällisemmät kysymykset. Huumausaineiden torjunta. Kolme miljoonaa on ajateltu 2011 talousarvioesityksessä. Vastaava summa kuin oli talousarvioesityksessä, anteeksi, talousarviossa tämän vuoden osalta. Sitten vankien olot ja tämä yleinen pohdiskelu liittyen vankilajärjestelmiin ja vankiloiden käyttöön oikeasti korostitte sitä, että se tuli Tukholman ohjelmassa esille – se on myös komission asia käsittelevässä tiedonannossa mukana. Mutta nyt on tulossa koehanke. Meidän täytyy vielä käydä keskustelua näiltä osin jäsenvaltioiden kanssa. Todennäköisesti hanke rahoitettaisiin perusoikeusohjelman kohdalta. Tänä vuonna ajateltu 13,8 miljoonaa, noin 14 miljoonaa euroa siis. Se vastaa myös talousarviota, joka on tämän vuoden budjetissa ollut. Me totesimmekin jo että tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon myös rouva, Malms, rouva Redingin esille tuomat painopistealueet, koska hän nyt on erityisesti tästä ohjelmasta vastuussa, niin selvää on, että kyse on ennen kaikkea hankkeet, jotka liittyvät tiedottosuojaan ja henkilötietojen suojaan tai lasten oikeuksiin, varsinkin ilman saattoja kulkevien alaikäisten liikkumista koskeva ohjelma. Tässä kuitenkin on saatu aikaan yhteisymmärrys koehankkeen profiilista ja sitten jo varmaan sitten sen jälkeen voidaan ruveta miettimään itse ohjelmointia. Herra Busuttil kysyi käynnissä olevien ohjelmien arvioinnista, varsinkin maahanmuuton kohdalla arviointi on käynnistetty, mutta tuloksia ei ole odotettavissa kuin vasta ensi vuoden alkupuolella. Tässä viittaan siis lupaan, lupauksen, jonka Rova Malmström vahvisti myös tänään iltapäivällä. Nimittäin me aiomme ensi vuonna ei pelkästään tehdä välitarkastelua solidarisuusvälineistä, vaan ylipäätäänkin antaa tiedonannon siitä, miten voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta, kun hoidetaan maahanmuuttovirtoja. Aivan kiistattaa nykyiset tähän asti käytetyt rahoitusvälineet ovat senkin välineitä. Täällä on muitakin syitä tullut. Ohjelmien arviointi, tämä Maltan uudelleensijoittamiskeskus, Dublinin muutokset. Mutta kuitenkin tässä tarkoituksessa arviointia on pyydetty. Valitettavasti tulokset tulevat kovin myöhään ajatellen teidän keskusteluja, ennen kuin valmistellaan ensi vuoden talousarviota. Virastojen kuulemisesta puheenjohtaja tai toimitusjohtajan kuulemisesta, no sanoisin, että se on oikeastaan komission tässä teidän käsissänne ja armoillanne. Olemme ottaneet huomioon varsinkin eri virastojen hallintoneuvostojen keskustelut kun he ovat esittäneet teille eh, nyt keskustelun alla olevia talousarvioita, niin otetaan huomioon sekä rahoitusohjelmointi että se, mitä me tässä vaiheessa kuvittelisimme olevan virastojen tarpeet. Mutta sehän on komission talousarvioesitys oikeastaan. Budjettiviranomainen, kuten te, joudutte sitten miettimään tätä alkuperäistä talousarviota. Juuri totesinkin, että on ajateltu tietä liikkumavaraa aika laillakin, 70 miljoonaa jopa viime vuonna. Jos otetaan nimenomaan Frontex esimerkkinä, budjettiviranomainen halusi lisätä alkuperäistä määrärahaa, mitä komissio on esittänyt Frontexille. Me aiomme muuten ottaa tätä, käyttää tätä mallina ensi vuonnakin, jos teidän valiokuntaan haluaa sitten ei pelkästään Frontexin kohdalla, vaan muutenkin käyttää tätä harkintavaltaa, niin se on teidän oikeutenne. Kuitenkin virastoja koskeva talousarvioesitys teidän osaltanne vastaa ennen kaikkea ohjelmointia, mutta kuitenkin hyvin tarpeiden kohtuullista arviointakin siinä määrin, missä työohjelmissa on omat painopisteensä. Kuten näistä on käyty keskustelua eri hallintoneuvostoissa, toivottavasti näin nyt ole vastannut kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin. Kiitos, herra puheenjohtaja. Thank you. Kiitos, herra de Bruver. Jos ei ole muita huomioita, herra van der Kamp. Even vragen. Um, er wordt inderdaad... Ihan pikainen kysymys, puheenjohtaja. kun esimerkkiin nyt, nyt valaistiin, että, että e-, e-, Europol-määrärahat ovat, ovat rahoitusnäkymien mukaiset. Kenen, kysyisin, meidän neuvoston vai Europolin itsensä? Entäpä sitten virastojen budjetit, olis, olisiko ne, ne mahdollista saada katsottavaksi? Olen uusi täällä. En tiedä, onko tämä käytäntö. Jos se kysyy 30, mutta saa vain 28 esimerkiksi, siinä on sitten se ongelma. Kiitos, puheenjohtaja. Kyseessä on budjettiviranomaisen tekemä päätös, eli siis parlamentin ja neuvoston päätös rahoitusohjelmoinnista. Meillä on rahoitusnäkymät vuoteen 2016 13 ja siellä on ohjelmoitu myös virastojen menot. Tähän minä viittasin. Tietyissä tapauksissa, tässä mainittiin Frontexin tapaus, tämä ohjelmointi on jo ylitetty oikeastaan budjettiviranomaisen toimesta. Nyt me olemme jo pitkälti ylittäneet sen kynnyksen, joka oli tässä monivuotisessa ohjelmoinnissa ennakoitu Frontexille. On haluttu haluttu antaa mahdollisimman hyvin ohjelmoimalla nämä varat Frontexin käyttöön. Me emme kuitenkaan ole eh, lähteneet, ikään kuin hyljänneet tätä ohjelmointia, jonka budjettiviranomainen on päättänyt. Virasto on nyt eh, nähnyt, että sen täytyy vastaisuudessa lisääntyneiden tehtävien perusteella vahvistaa toimintansa myös budjetin kautta. Ja sitten katsomme tilannetta, mikä se on vuoden lopussa. Sitten kun uusia tehtäviä syntyy, niin katsomme vuoden 2011 kuluessa, mikä tilanne on, tai jopa sitten niin, että vasta budjetissa 2012 tilanne korjataan. Meillä on komission ehdotus, ja tässäkin Sanoisin vielä, että äh, niin kuin puheenjohtaja sanoi, te kutsutte tänne aina virastojen pääjohtajia esittelemään parlamentille toimintansa ja jälleen kerran valiokunnallanne on tämä oikeutus toimia tällä tavalla niin, että saatte lisäselvitystä virastoilta. Kiitos. Merci. Kiitos. Yes, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Voisinko Frontexista esittää kysymyksen nyt suoraan, kun tähän on viitattu moneen kertaan. Komissio ehdotuksessaan tämän Frontexin toimivaltuuksien jatkamisesta, jossa on myöskin esitetty mahdollisuus Frontexille itse ostaa välineistöä ja pestata henkilöstöä. Onko tämä esitetty myöskin virallisesti seuraavan vuoden budjetissa? Kiitos puheenjohtaja, kiitos Pusuttilille kysymyksestä. Nyt on ennakointioikeusperustassa huomiointi. Jos teksti menee läpi lainsäätäjän puolella, niin sitten päätetään, kun viraston työohjelma hyväksytään – käyttääkö tätä toimivaltaa vai ei. Haluako ostaa materiaalia, minkä tyyppistä materiaalia, Haluako liisata, sekin on mahdollista oikeusperustan pohjalta. Ja sitten arvioita, mikä on varsinainen menoerä, kun rahoitussuunnitelmaa tehdään virastossa. Se on vaihettainen käsittely siis ja tämähän on yhteispäätösmenettelyssä. Ensin täytyy päästä yksimielisyyteen siitä, annetaanko tämä toimivalta Frontexille. Jos annetaan toimivaltaa, niin Frontex itse päättää siitä, turvautuuko siihen vai ei ja minkä summan verran. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan mukauttamaan talousarviota tarpeiden mukaan. Tämä mekanismi on esillä myös rahoitusselvityksessä, joka on osana meidän esitystämme. mitos, Jos se siitä, niin pitäisi kyllä mennä eteenpäin. Olemme todella myöhässä. Tässä vielä pari kohtaa ja parikymmentä aikainen koordinaattori. Eli nyt pitäisi käsitellä seuraavat vaiheet tässä esityksessä tiedämme, että Liben muodollinen lausunto ja budjettitarkistukset täytyy hoitaa ennen kesää niin, että ne voidaan hyväksyä Libessä ennen on jälkeen. Tätä valmistelua varten me aiomme nyt esitellä toisen työasiakirjan analyyseineen, päivineen ja esityksineen. Se tulee seuraavaan kokoukseen. Jos tämä sopii, me menemme eteenpäin seuraavaan kohtaan nimittäin kohtaan seitsemän. Internetin hallinto tästä eteenpäin. Valmistelijana tässä on Stavros Lambrinidis. Eli voisitteko esitellä meille lausuntoesityksesi tarkistusten määräaika on 14. toukokuuta 14. toukokuuta torstaina puolelta päivien. Ei kun perjantai se on puolelta päivien. Lambrinidis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, this... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on teollisuusvaliokunnasta lähtöisin oleva mietisen luonnossa. Mietin edustaja Wagner siellä sitä esittelee. Ja siinä on kysymys internetin hallinnon tulevaisuus hyvin yleisluontoinen mietintö keskittyy esimerkiksi ICAN, ICAN organisaatioon, joka on Kaliforniassa toimiva voittoa tuottamaton yritys, joka kerää internetosoitteita, kotisivuja, näitä domeineja ja muita. Ja sen toimintaan on esitetty koko joukko parannuksia inter, internetin hallintoon ikanin kautta – mutta koska me kansalaisvapausasioiden, kansalaisvapauksien valiokuntana me joudumme eh, painottamaan eh, erila- erityyppisiä asioita. Mä kiinnitänkin huomiota ne kahteen ensimmäiseen kohtaan eh, ehdotuksistani, niin, jossa otan muutaman kohdan esille heidän mietinnöstä. Me Libenä olemme jo aiemmin muutamissa mietinnöissä painottaneet tiettyjä seikkoja, eli että tule, tulevaisuuden keskustelussa otetaan kaikki asianosaiset, niin institutionaaliset kuin yksityisetkin, huomioon. Haluamme takeet siitä, että, että internetin ja sille, sen saatavuus on osana perusoikeuksia, mukaan se ei tässä korostaa sen roolia luku- ja kirjoitustaidon ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisenä. Äh, samoin sitten haluamme, että sinne äh, laaditaan tällaisia yksityisen suojamekanismeja, koska äh, harmonisoinnin huumassa ne usein tahtovat unohtua. Ja, ja haluamme myöskin painottaa sitä, että tällaiset valvonta, muut to, sensoritoimet ja tämän tapaiset pysyvät mahdollisimman matalalla tasolla, vähäisinä siis. Ja, ja kolmas seikka, mitä, mitä haluan painottaa, on tämä internetin perusoikeuskeskustelu, joka on meneillään – Eli tässä ei ole mitään kovin syvällistä nyt tarjolla, mutta kun la- lausunnossa ei sallita enempää kuin 2000 merkkiä muutenkaan, niin olen näis, näiden merkkien rajoissa pyrkinyt toteamaan sen, että, että me, meidän valiokuntamme pitää tätä äh, kehitystä ja internetin kansainvälistä hallintoa tärkeänä. Kiitos. Thank you. Kiitos herra Lambrinidis, alustuksestanne. Nyt, kollegat, sana vapaa, herra Foss. Ähm, Kiitoksia. Inter, internetin merkitys on kasvanut ja on nyt tässä vaiheessa noussut siihen tilansa, joka äh, on kokonainen elinkeino jo. Ja se vaikuttaa äh, opetuskoulutuskysymykseen viestintään laajemminkin ja sivua, myöskin turvallisuuskysymyksiä. Ja sitten internetistä täytyy myöskin todeta se, että se on tulevaisuuden väline. Mutta tämä, tätä, tässä on nyt ajauduttu siihen tilanteeseen, että se voidaan nähdä osana nykyyhteiskunnan infrastruktuuria ja sitä voidaan verrata muihin infrastruktuureihin, jota sitten julkiset ja tai valtiolliset instituutiot sääntelevät, sääntelevät. Sen vuoksi internetin joten vahvistuminen on myöskin yleisen edun mukaista, mikä sitten tietysti vastaavasti edellyttää, edellyttää vastuullista hallintoa ja pohdiskelua siitä, mikä on oikea hallintomuoto. Tässä nostettiin esille tämä ICANN, joka jonka kehitykseen voimme myöskin yrittää vaikuttaa. Kysymys siitä, että, että internetin on oltava vapaa ihmisellä siinä valina, että hänellä on valinnanvapaus, mitä, mitä tietoa hän sieltä haluaa ja mitä toisaalta tietoa hänelle siellä tarjotaan. Ja kysymys on siitä, että miten me tavalla voisimme tällaiset sääntelypuitteet sitten internetille muodostaa. Se on yksi kysymys. Internet sinällään tietysti on hyvä asia, mutta toisaalta meidän täytyy jon, jon, jon- jonkinlaiset rajat määritellä vapauksille, niin palvelun tarjoajien kuin kuluttajienkin vapauksille. Ja tietysti täytyy, täytyy muistaa, että mitkään vapaudet eivät ole rajattomia – siinä vaiheessa, kun yhden oikeudet loppuvat, toisen alkavat. Haluaisin tässä kohtaan 6 ja 7 puuttua esimerkinomaisesti. Toki me tar- tarvitsemme minunkin mielestäni tieten, tietyn tasoista valvontaa vallakin, kun äh, kun rikollista toimintaa havaitaan tässä kohdassa, kohdan kuusi eh, muotoilusta en ole ihan nyt samaa mieltä eh, valmistelijan kanssa. Sitten tämä eh, kohdan seitsemän vaatimus valvonnan rajoittamisesta mahdollisimman vähäiseksi, tai koska, koska esimerkiksi alaikäistiä pitää suojella hyvinkin kattavasti eikä mitään vähimmäisnormien mukaisesti. Kiitoksia edustaja Jakolino. Molto brevemente. Ihan lyhyesti netti, internet, teema edellyttää totta kai arviointia. Olen paljon samaa mieltä tämän esityksen kanssa, jonka kuulimme valmistelijalta muutama esitys, ole epäilystäkään siitä, että jos ajatellaan internetin hallintoa nykypäivänä, niin meidän täytyy siinä huomioida myös suurempi vastuu myös julkisella puolella, ei pelkästään yksityisten henkilöiden tasolla. Nimittäin internet saattaa jopa johtaa riippuvuuteen, sekin on tunnustettava. Siksi tässä täytyy myös haavoittuvimpia ryhmiä suojella, ei ole kyse pelkästään lapsista. Ja siksi tällainen hallinto on ehkä hyödyllistä. Esimerkiksi ajatellaan myös vedonlyöntipelejä tai uhkapelejä internetissä, niin sekin on ollut käsittely hiljattain parlamentissa. Mahdollisesti tätäkin valvonta voitaisiin haavoittuvimpien kohdalla vahvistaa. Eli suoraan viitattaisiin näihin kohtiin. Esittelijä on näitä joitakin jo käyttänytkin. Kiitoksia, herra Brons. Thank you, Mr. President. The internet... Kiitos puheenjohtaja. Internet on oikeastaan tuonut tasa-arvoa äh, tähän maailmaan, jossa valtion ja kapitalismin vallat taistelevat. Pitäisikö sitten rajoituksia olla? Kyllä. Internetin käyttö rikollisuudessa, laiton ase, asekauppa, terrorismi, väkivalta, lapsiporno, siellä täytyy olla valvontaa. Se on aivan oikein. Sitä ei kuitenkaan koskaan saa käyttää niin, että estetään väkivaltaa käyttämättömien tahojen mielipiteen muodostusta demokratiaa usein käytetään verukkeena ikään kuin tällaisillekin toimille. Kiitos. Ei muita jäseniä, ei kun herra Tavares huomaan. Uh, uh, Ihan pikaisesti sanoisin, että yleisesti ottaen tuemme lausuntoa. Se painottaa oikein monikantaista lähestymistapaa internetin hallinnossa, ikanin tyyppisissä instituutioissa. Demokraastakin on mielenkiintoisia ajatuksia esitetty. Varoisittelemme ei nyt voi olla paikalla, mutta kuitenkin haluaisin antaa tukemme. Esitämme myöhemmin ajatuksia. Joka tapauksessa yleisesti me tuemme lausuntoa. Thank you again. There are no further... Kiitoksia muita huomioita. Eli Rami Nidis, valmistelee uudelleen. Kiitos. Mm. Tämähän on vain lausunto mutta olen kuitenkin mielissäni, että kaikki ovat noinkin innostuneita tästä. Tämä asia on innostava sinänsä, mutta tämä tässä lausunnossa ei nyt sillä tavalla syntiä, syntyjä syviä luodata, vaan kysymys on vain tällaista hallinnollista toimenpiteistä joihinkin kohtiin, missä, mi, mi, mihin kollegat viittasivat. taas viittaavat siis ää, ää, teollisuusvaliokunnan mietintöön, ei minun lausuntoni kohtiin 6 ja 7. Äh, siitä itse äh, valiokunnan tekstiä toki siltä osin voitaisiin kieltämättä muuttaa. Olen käyttänyt tällöin yleis- yleisluontoista kieltä, niin kuin täällä on tapana. Äh, tällaista lausuntoon äh, valvontaan liittyen, että me haluamme siis, että, että keskustelut käydään jatkossa niin, että kaikki äh, toimenpiteet, jotka, joita hyväksytään, ovat sitten äh, asianmukaisia ja tilanteeseen sopivia noin suhteellisuus, suhteellisesti ja kohtuullisesti ajatellen. Sitten jos lausuntoon niin nyt haluatte muutoksia, muutosesityksiä tehdä, ottakoot sitten, että voitte, avustajana voivat puhua minun avustajani kanssa tai sitten puhua minun kanssani heti tässä lähipäivinä sisältökysymyksistä niin, että voin itse varmistua siitä, että voin niitä tukea. Pyritään mennä saada sitten tähän ympätyksi mahdollisimman hyvin. Kiitos. Thank you, Mr. Labrinidis. Kiitos, Labrinidis. Kiitos kaikille, että autoitte meitä kattamaan tämän esityslistan kohdan näin sujuvasti. Eli vielä muistutuksena, määräaika tarkistusten jättämiselle on perjantai 14 puoleen päivä mennessä. Sitten kohtaan kahdeksan. 9 ja 10 kohdat on lykätty. Muistan, että sen, eli nyt menemme viimeisen kohtaan esityslistalla ennen koordinaattoreiden kokousta. Se liittyy EUn sekä Islannin ja Norjan välisen sopimukseen liittyen neuvoston päätöksiin 2008 kautta 615 YOS sekä neuvoston päätöksen 2008 16 samasta neuvostosta. Tarkoituksena on tarkastella tätä suositusluonnosta. Me kuulemme esittelijää, herra Busuttilia, mutta muistutettakoon, että meidän kokouksessamme huhtikuun 7. päivänä keskustelimme sopimuksesta ja kuulimme neuvoston päätöksen täytäntöönpanosta päivitettyä tietoakin ja kerrotakoon vielä, että tar- tarkistusten määräaika on 14. toukokuuta puolelta päivien. Ja sopimustahan ei voinut muuttaa. Parlamentin sisäisten sääntöjen mukaan tarkistuksia pystytään tekemään esitys luonnokseen, mutta ainoastaan menettelytapaan liittyen. Nyt kuuntelemme herra äh, Busuttilia, esittelin ensinnäkin sananvapaa. Herra Busuttil. Well, in order to help. Kiitos puheenjohtaja. Jotta voimme tässä säästää aikaa, niin voin puhua hyvin lyhyesti. Tämä on pitkälti tekninen kysymys. Meidän on sanottava ei tai kyllä sille, että laajennamme Islantiin ja Norjaan äh, neuvoston päätösten, tiettyjen päätösten ulottuvuutta. Niitä noudatetaan jo EU-ssa. Tämä liittyy aivan erityisesti rajat ylittävän yhteistyöhön terrorismin vastaisessa taistelussa ja rajat ylittävän rikollisuuden vastaisen taistelun. Meillä oli tästä jo näkemysten vaihto ensimmäisen kerran, niin kuin sanoitte, totesimme, että on tärkeää näille kahdelle eh, maalle ja myös meille Euroopan unionissa, että tehostamme yhteistyötä Norjan ja Islannin äh, kanssa terrorismin vastaista ja rikollisuuden vastaista työtä. Meillähän on nyt Lissabonin pohjalta mahdollisuus äh, sanoa joko kyllä tai ei neuvostolle ja sitten sen jälkeen sopimus voidaan hyväksyä ja se voisi astua voimaan. Minun suositukseni on hyvin yksinkertainen. Minä suositan kollegoille sitä, että sanomme kyllä tälle sopimukselle, koska se on hyvä ja tärkeä sekä Islannille että Norjalle ja myös meille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Busuttil. Ehkäpä komissio tai puheenjohtajavaltio haluaa jotenkin kommentoida komissio, eikä neuvostokaan. Joku kollega, eikö halua huomioida tätä pusuttelin kyllä esitystä. No, mitä puheitta. Siis me voimme siirtyä muihin asioihin. Onko mitä muita huomioita?